Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. iltapäivää kaikille. Tervetuloa tähän valiokunta kokoukseen. Huomaatte, että kaikki, kaikki kielet ovat kuunneltavissa ja puhuttavissa. Ja myöskin sitten internetin välityksellä kuulijat, tervetuloa. Äh, aivan alkuun heti äh, komission jäsen Marian Tysonin kanssa äh, käytävään keskusteluun myöskin sitten Iljana Ivanovan tilintarkastustuomioistuimen tuomarin kuu läsnä ollessa koskien tätä vastuuvapauslauseketta. Aivan, aivan aluksi luovuttaisinkin puheenvuoron Rova Ivanovalle. Mr. Rapporteur, honorable members, uh, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to... Kiitoksia. Mukava taas olla täällä tänään tässä e-, e-, edustajana mm, tätä talouden, ympäristön ja alueellisen kohesion monivuotisen rahoituskehyksen kohtaan. Joka tapauksessa me olemme tässä todellakin tehneet hyvää, hyvää sujuvaa yhteistyötä kaikki osapuolten kanssa, mistä, mistä tietystikin kiitän. Tämä sosiaalipoliittinen tilanne jatkuvasti on yhä suuremman paineen alaisena e, sukupuolesta, koulutustasosta ja ei muista riippumatta kaikillahan pitäisi olla hyvä, hyvä tilaisuus sitten tehdä töitä mutta täällä, tämä on yksinkertaiselta kuulostava tavoite, mutta sen saavuttaminen on aika hankala. Osoittautunut, tässä on suuri haaste EUlle ja sen toimielimille, elimille niin, että EU-varat sitten ohjataan ja suunnataan juuri sinne, missä on kaikkein suurin tarve mitä tulee tähän määräysten mukaisuuteen ja siihen tehtyyn, sitä kohdistuneen, siihen kohdistuneen tarkastuksen se valmistumasta viime viikolla. Siihen ei vielä ole nyt tilaisuus puuttua, mutta 2016 me, alueen sektorimme kulutus oli 8,3 miljardia, eli se oli vain noin selkeä äh, iso siivu tästä kokonaisbudjetista komission ja jäsenmaiden välillä tietenkin merkittävä. 4,8 prosenttia olivat, oli tämä keskimääräinen virhemarginaali. Niin suurin osa johtui sitten esimerkiksi näistä etu, edunsaajajulistuksista sitten julkisten hankin, hankintojen virheaste oli, su, oli niin ikään suuri ja niiden osuus oli lähes 30 prosenttia nämä projektit näiden otoksissamme osoittivat, että että tämä teho, teho, tehokkuusvaatimukset olivat paremmin täyttyneet edellisinä vuonna 14-15. Esimerkiksi nyt jäsenmaiden on pakko tarkistaa, mitä, miten oikeellisia, oikean, oikeita nämä tarjottut tiedot ja papereihin kirjattavat indikaattorit ovat niin havaitsimme 2007-2013 ajanjaksolla tiettyjä vakavia puutteita näissä hankkeissa, mutta kuitenkin lähes kaikki täyttyivät täyttivät niille asetetut tavoitteet. Arvoisat jäsenet, tänään voisin muutaman seikan haluaisin vähän kertoa enemmän näistä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan hankkeista ja niihin kohdistuneista tarkastuksista 2016 oli myöskin raportoiva tilintarkastustoimistojen jäsen koskien koulutusta. Tänä päivänä koulutus on yksi tärkeimmistä tavoitteista, koska sillä tavalla pyritään takamaan, monin tavoin pyritään takamaan kansalaisille tasapuolinen pääsy koulutuslähteiden äärelle ja myöskin nämä erityiset tavoitteet ovat olleet, olleetkin meidän työmme avain päänopisteemme me totesimme, että näissä operatiivisissa hankkeissa tämä tavoite, nämä tavoitteet on asianmukaisesti huomioitu. Tietty, joitakin puutteita huomattiin toki, jotka saattavat vaikuttaa sitten tähän tehokkuusasteeseen 2007-2013 aikakaudella. Äh, oli sitten tätä 14-20 äh, tuo, äh, ohjelmointikaudella oli havaittavissa selvää kohenemista kaikilla sektoreilla. Sitten haluaisin vielä Eh, kommentoida nuorisotyöttömyyttä, eh, että se on lähellä sydäntäni, niin- ja se on edelleenkin yksi EU-rahoituksen pääkohteita. Eh, palaan tähän aiheeseen Eh, edelleenkin, koska näiden nuorten tulevaisuus työelämässä on yli unionin tulevaisuuden kannalta aivan olennainen. Eh, me eh, julkistamme kolmannen kertomuksen koskien näitä nuorison toimintatiimejä esimerkiksi ja niiden hyväksikäyttämistä jäsenmaissa samoin kuin nuorisotakuun rooli sitten ylipäätänsä tämän työllisyys, työllistymisaloitteen toteutumiseen. Asianomaiset seitsemän jäsenmaata ovat edistyneet nuorisotakuun hyödyntämisessä mutta äh, äh, kaikki eivät kuitenkaan, tai yksikään ei ole kyennyt äh, var, var, varmistamaan sitä, että todellakin kokeilun piirissä olijat saivat todellakin työtarjouksen neljän kuukauden kuluessa. Sitä ei ole vielä kyetty siis varmistamaan. Mutta tapa, jolla tämä näitä hankkeita on toteutettu, oli enimmäkseen myönteiten tämän raportin kertomuksen julkaiseminen ei suinkaan ole tarinan loppu, vaan olen toistavasti muihinkin kommunikaatio muotoihin viitannut, mitä tulee sidosryhmien toimintaan. Viittaankin aiemmin tänä vuonna julkaistuun tämän konferenssiin, missä alaotsikkona oli haasteiden kohtaaminen, ratkaisujen löytäminen täällä parlamentin tiloissahan se pidettiin yhteistyössä komission erinomaisen hyödyllisen avustuksen siivittämänä. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia parlamentin ja komission edustajia, jotka, jotka tähän konferenssiin kortensa kantoivat. Siellä oli kolme puolista edustajaa fyysisesti paikalla ja paljon enemmän vielä sitten netin äärellä seuraamassa sitä on jokaista konferenssia. Arvoisat jäsenet, puheenjohtaja, esittelijä, aina miellyttävää käydä esiintymässä tälle valiokunnalle. Ja toivottavasti minun kommenttini sitten tänä vuonnakin antavat arvokkaan lisän keskusteluihin. Kiitoksia tästäkin panostuksesta tähän asiaan. Kiitoksia kovasti. Edustaja komissaari, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisa Ivanova, hyvät naiset ja herrat, me kauden alussa sitouduimme siihen, että unionia vahvistettaisiin taloudellisesti ja tämä kulkisi käsi kädessä ihmisten elämän laadun parantamisen kanssa. Halusimme reilua, tasapainoista kasvua, joka perustuu kestäviin työpaikkoihin, äh, mukanottavampaan yhteiskuntaan ja äh, tasapuolisen kehitykseen. Me olemme äh, keväällä esittäneet ehdotuksemme Euroopan sosiaalisesta pilarista, kolme toimielintä sosiaalihuippukokouksessa Göteborgissa sen hyväksyivät. Kilpailukykyinen, dynaaminen, reilu talous on tavoitteenamme sen varmistamiseksi, että että Euroopan sosiaalimalli voidaan turvata. Tämä on hyvin tärkeää, jotta Eurooppa ei sirpaloidu ja jotta sosiaalista polkumyyntiä ei tapahdu, niin kuin Juncker totesi unionin tilapuheessaan syyskuussa. Myös nuorisotyöttömyyden vähentämiseen olemme sitoutuneet. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet puoliväliarviossa, kun monivuotista rahoituskehystä arviointiin lisätä 1,2 miljardia euroa 2017-2020 kaudelle nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Tämä on meille prioriteettitavoite. Nuoret, jotka ovat kärsineet talouskriisistä, on saatava jälleen töihin. Mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin, pyrimme varmistamaan hyvän tasapainon markkinan vapauden ja samalla työntekijöiden suojelun ja yhtäläisten toimintaedellytysten suhteen. Yleinen lähestymistapa, joka hyväksyttiin Viron puheenjohtajakaudella ja tietenkin sitten Euroopan parlamentin esittelijöiden, äh, yhteisesittelijöiden käynnistämät äh, kolmikantaneuvottelut toivottavasti etenevät hyvin tulevina kuukausina. Kuitenkin mm, politiikkaa täytyy täytäntöön panna kentällä konkreettisesti ja tässä tietenkin meidän rahastomme ovat politiikan ja äh, todellisuuden välinen silta ja osoittavatkin hyvin vahvaa parannusta. Ensinnäkin talouskasvu on nyt vankkaa, yli 2 prosenttia unionissa kokonaan ja 2,2 prosenttia ähm, talous- ja rahaliiton alueella. Äh, työttömyys on yhdeksän vuoteen alhaisimmillaan, kahdeksan miljoonaa työpaikkaa on luotu ja näin tämän komission toimikauden aikana tähän mennessä. Teemme myös kansallisten kumppaniemme kanssa yhteistyötä varmistaaksemme sen, että rahat käytetään varausten mukaisesti ja tehokkaasti. Ja tilintarkastustuomioistuimen löydökset tänäkin vuonna heijastelevat sitä ponnistelua, jonka olemme aikaansaaneet yksinkertaistaaksemme ja uuden aikaistaaksemme rahoitussääntöjämme saadaksemme aikaan todellista alueellista, sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Viidettä vuotta peräkkäin kohesio rahastojen virheaste on laskenut 5,2 prosentista vuonna 2015 4,8 prosenttia vuonna 2016. 2016 maksuista ensimmäistä kertaa on annettu hyväksyntä, joka todella osoittaa, että että kourin tuntuvaa edistystä on saatu aikaan laillisuuden ja säännönmukaisuuden alalla komissiossa kaiken kaikkiaan. Tulee havainnoida, että 2016 on viimeinen vuosi, jona tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut 2007-2013 rahoitusta ja 2014-2020 ohjelmakaudella uskomme voida, voivamme jatkaa tällä myönteise, tätä myönteistä suuntausta. Tilintarkastustuomioistuimen löydökset ovat 2007-2013 virhetason suhteen meidän virheidemme kanssa samalla tasolla ja nyt jatkossa oletamme sosiaalirahaston virhetason olevan 3,7 prosenttia. Kun katsotaan kaikkia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat työllisyyspääosaston alaisuuteen, niin kokonaisvirhetaso on 3 prosenttia. Kun otetaan sitten nämä rahoituskorjaukset huomioon, yksikön niin ovat 2016 vuodelle arvioineet todellisen virheasteen olevan vain 0,8 prosenttia. On tärkeää kuitenkin virheistä puhuttaessa ottaa huomioon se, ettei puhuta petoksista, korruptiosta, tehottomuudesta tai tuhlauksesta, ei vaan todella siitä summasta, joka on maksettu, mutta jota ei ole säännönmukaisesti käytetty. Se, että että tässä mennään hyvään suuntaan sääntöjen noudattamisen suhteen osoittaa, että ponnistelumme rahoitussääntöjen yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi nyt kantavat hedelmää. On mukava nähdä, että eh, yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot jo viidettä vuotta peräkkäin ovat toimineet eh, näistä auditoiduista operaatioista täytäntöönpanokustannusten suhteen ei ole kertaakaan yhtenäkään vuonna 4 plus, 4 plus 1 vuonna löydetty virheitä. 35 prosenttia sosiaalirahastosta rahaston menoista on nyt yksinkertaistettujen sääntöjen pohjalta. Edellisellä ohjelmakaudella tämä oli vain 7 prosenttia käytetyistä varoista. Operatiivisista sosiaalirahasto varoista suurin osa käyttää yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa ja seitsemäs, seitsemän jäsenvaltiota tulee, täh, tulee tähän mukaan ja tämä ö, kattaa 50 prosenttia niiden mm, sosiaalirahasto-osuuksista. Kyllä tässä täytäntöönpanossa toki on ollut aika hidas liikkeelle lähtö ja tämä johtui siitä, että monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin niin myöhään. Lainsäätäjät hän hyväksyivät sen vasta joulukuussa 2013 ja viivettä on syntynyt myös N plus 3 säännön vuoksi. Tämä on johtanut tietyissä kansallisissa hallinnoissa kurittomuuteen ja joitain uusia välineitä, joita otimme 14.20 kaudelle mukaan esimerkiksi viranomaisten nimittäminen ja velvollisuus tiettyyn ennakkoehdollisuuteen ovat myös lähteneet hitaasti käyntiin. Kuitenkin tässä vaiheessa voidaan nähdä, että 96 prosenttia sosiaalirahastoviranomaisista, hallintoviranomaisista on nyt nimitetty ja mitä tulee edistyskertomuksiin ja täytäntöönpanokertomuksiin, niin lähes kaikki ex-ante-ehdot on nyt täytetty. Tämän lisäksi olemme havainnoineet, että että investointiympäristö on näin vahvistunut ja olosuhteet korkealaatuisille investoinneille parantuneet. Samoin 2016 oli selviä, selviä merkkejä täytäntöönpanon nopeutumisesta puoltaa 20 prosentista vuoden 2016 alussa 40 prosenttiin nyt kesällä tänä vuonna. Ja arvoisa esittely, hyvät naiset ja herrat, te tiedätte, että Euroopan sosiaalirahasto on EUn pääasiallinen väline parempien työpaikkojen luomiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Ja nyt kun ollaan tämän komission poliittisen mandaatin puolivälin yli jo päästy, niin tämä kaikki todistaa, että paljon hyvää on saatu aikaan. Myös rahoitus esimerkiksi haavoittuvia ryhmiä ajatellen on erittäin hyvällä tasolla. Ja Sosiaalirahasto markkinoiden heitellessä ja makrotalouden ympäristön muuttuessa on osoittautunut luotettavaksi välineeksi, samaan aikaisesti ostavaksi välineeksi esimerkiksi kun on vastattu maahanmuutto pakolaiskriisiin näin kaikkein heikommassa asemassa oleville on voitu antaa tukea muun muassa turvapaikanhakijoille ja muillekin ryhmille. Sosiaalirahaston kautta olemme myös tukeneet kouluttamattomia, työttömiä, koulutuksen tarpeessa olevia, kun työelämä muuttuu. Joitain numerotietoja tästä. Sosiaalirahaston tuella edellisellä ohjelmakaudella ja vuoden 2014 loppuun saakka 9,4 miljoonaa ihmistä pääsivät työhön ja heistä yli 300 000 työllistivät itse itsensä ja 8,7 miljoonaa ihmistä hankkivat koulutuksen tai todistuksen siitä, että ovat hankkineet koulutuksen. Ja sitten 2014-2020 ohjelma kaudellakin on jo saatu myönteisiä tuloksia aikaan. Eri rahaston ensimmäiset kertomukset osoittavat, että vuoden 2016 loppuun saakka sosiaalirahasto ja nuorisoaloite ovat tukeneet 7,8 miljoonaa henkilöä vuodesta 2013 on nyt kaksi miljoonaa nuorisotyötöntä vähemmän EU:ssa ja nuorisotyöttömyysluvut ovat vähentyneet unionissa jatkuvasti. Tämän lisäksi tämä työttömyyslukujen lasku on ollut nopeampaa kuin olisi voitu odottaa makrotalouslukujen perusteella ja tämä osoittaa tämän politiikan mukanaan tuoman lisäarvon. Nuorisotyöttömyysaloite, joka on päävälineemme nuorisotyöllisyyden tukemiseksi, me ajatellaan niitä alueita, joissa nuorisotyöttömyys on ollut kaikkein korkeimmilla, korkeimmilla mm, tasoilla, on jo tukenut 1,6 miljoonaa henkilöä ja tammikuusta 2014 yli 18 miljoonaa nuorta ovat liittyneet nuorisotakuumalliin ja 11 miljoonaa ovat saaneet joko työpaikan, harjoittelupaikan tai jatkaneet koulun penkillä puheenjohtaja esitteli, hyvät naiset ja herrat. Kyllä meidän ponnistelumme kantavat todella hedelmää. Olemme menossa ihan oikeaan suuntaan eh, säännönmukaisuudenkin suhteen ja keskitämme rahoituksemme avain tavoitteisiin poliittisiin tavoitteisiin, joista komissio ja parlamentti ovat sopineet. Mutta eihän meidän työmme suinkaan tähän pääty, vaan eh, monimuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviossa ponnistelimme entisestään äh, sosiaalirahastonkin sääntöjen yksinkertaistamiseksi. Ähm, pyrimme, no-, tai nostaa, haluamme nostaa kynnyksen 100 000 euroon Eh, mitä tulee tiettyyn raportointivelvollisuuteen ja samoin sitten operaatiot, jotka liittyvät eh, näihin yksinkertaistettuihin sääntöihin ovat hyvällä mallilla. Joten uskon, että tällaiset toimet eh, samalla kun 2014-2020 säännöt on saatu vankalle pohjalle, johtavat siihen, että voidaan entisestään parantaa sosiaalirahastoon toimia ja toimia myös äh, laillisuuden ja säännönmukaisuuden pohjalta. Tässä nyt kun äh, sitten katsotaan seuraavaa äh, monimuotista rahoituskehystä, niin meidän on edelleen ja radikaalistikin yksinkertaistettava sääntöjämme ja puututtava pullonkauloihin, joita on löytynyt rahastojen täytäntöönpanon kaikilla tasoilla. Yksinkertaistamisen kautta voidaan käyttää veronmaksajien rahoja tehokkaammin ja säännönmukaisemmin ja tuoda sitä lisäarvoa, jota Euroopan kansalaisille rahastojemme kautta on tarkoitus tarjota. Ja näin todella osoittaa, että me voimme parantaa heidän elämänlaatuaan ja e-, elintasoaan. Ja meidän tulee varmistaa se, että investoimme juuri inhimilliseen pääomaan tukien samalla sosiaalista markkinataloutta, joka luonnollisesti sisältää sosiaalisen pilarin, joka Göteborgin sosiaalihuippukokouksessa vastikään hyväksyttiin. Kun tässä nyt lähestytään seuraavaa monimuotista rahoituskehystä, täytyy todella puhaltaa yhteen hiileen sen varmistamiseksi, että sääntömme osuvat maaliin, ovat keveitä ja samalla tarkoituksenmukaisia ja säännönmukaisia. Työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien täytyy kantaa myös oma vastuunsa niin, että sosiaalisen pilarin perusperiaatteet ovat todellisuutta kaikille. Kiitoksia ja luonnollisesti, jos teillä on kysyttävää, olen valmis vastaamaan. Kiitoksia, Rooma komissaari. Kiitoksia teille ja e, tiimillinen siitä, että vastasitte kaikkiin näihin kysymyksiin, joita me olemme teille esittäneet. Se on aika työrästä varmaankin tällä, tällä tavalla kirjallisesti reagoida kaikkiin. Nyt sitten annan puheenvuoron herra Zellerille esittelijämme. Kiitos puheenjohtaja. Ja ensinnäkin an, anteeksi pään, pyyntö tilintarkastaja Ivanovalle, että hän hän joutuu kuuntelemaan selkääni. Meillä istumajärjestys onneton, onneton täällä. Sitä mitään henkilökohtaista Vionovalle ja muille tilintarkastajille olen kiitollinen siitä 2016 vastuuvapaus esit, kertomukseen tueksi annetuista tiedoista. Nythän me voimme todellakin näin tehdä arvoisa komissaari tai sen teille ja pääjohtajallanne ja mm, muille työn tekijöille mm, äh, lämpimät kiitokset, että vastasitte 48 kysymyks- kysymykseemme. Tässä on, tämä on vaatinut mm, tehokasta taustatyötä ja perusteellisuutta. Äh, ja siltä, sitä kautta tietysti sitten tämä koko meidän kertomuksemme saa aivan uutta uutta lihaluiden ympärille. Kuten Ivanova eh, kertoi juuri äsken, että näitä eh, eh, Euroopan sosiaalirahasto varojen käytössä mm, on, on päästy aika lailla tätä teollisuustavoitetta tavoitetta 2,5 prosenttia lähelle, ei ihan, mutta kuitenkin jos ajattelemaan, että mitä tämän rakennerahaston ohjelmien kautta saavuttaa tuloksia, se millaisiin tuloksiin pääsymme, tietenkin löytyy sitten täältä lukujen takaa inhimilliset kohtalot, ihmisten tarve ja hätä. Eh, ja nämä tietysti kaikki sitten on kyetty saavuttamaan näillä sosiaalipolitiikan eri sektoreilla. Ja eri ohjelmien kautta. Se on aina miellyttävä, jos kuten komissaarikin viittasi äsken, on aika, aika lailla ää, toimimisen varaa, pikin 2016 kohesiokertomus onkin men, ää, huomattavasti teho, tehostunut ja me, me pääsimme siinä ää, nämä toteuttamis- tai virhemarginaalit ovat vajonneet 11 prosentista alle kahdeksaan. Se on tietysti myönteistä, mutta jäsenmaiden välillä erot ovat merkittävät. Joissakin ovat esimerkiksi työllistymisluvut huomattavasti paljon korkeammat ja työttömyysluvut vastaavasti sitten matalammat ja toisissaan taas toisinpäin on asianlaita, mutta komissaarille ja, ja, ja suunnatuissa kysymyksissä viittasimme juuri näihin uusiin sosiaalipolitiikan ja työllistämispolitiikan suuntauksiin. Nythän me olemme saaneet viime vuosina paljon maahanmuuttajia, siirtolaisia, pakolaisia unionin rajojen sisäpuolelle, jotka ovat tietysti sitten äh, välttämättä eivät ammattitaidoltaan vastaa meidän laatuvaatimuksiamme esimerkiksi työpaikkoja e- e- haettaessa, mutta kysymys on, ei ole yksinomaan siitä, vaan vaikkapa näissä jäsenmaissa puhutut kielet ovat heille vieraita ja ylipäätään kulttuurituntematonta tätä antaa, antaa ihan uudenlaiset haasteet sitten meidän rakennerahastojemme varainkäytölle, jotta me kykenemme myöskin tätä kansanryhmää auttamaan, auttamaan tilintarkastustoimiston viittasi tiettyihin lähteisiin, että välttämättä etteivät tarjotut ohjelmat eivät vastanneet toivottua laatua, mitä, heiltä, mitä niitä toivottiin, ja se on sitten estänyt tämän näiden jatkokehittämisen. Komissio tietenkin reagoi näihin moitteisiin, jos ajatellaan vaikkapa sitten jatkokoulutusmahdollisuuksia, niiltä, niiden osalta tarvitaan kyllä vielä uusia selvityksiä ja perusteluja. Ja nämä pitää miettiä suositukset sitten esimerkiksi euroalueella johtavat ja millä tavalla komissio sitten esimerkiksi määrittelee tämän jäsenmaiden tarjoaman sosiaalipolitiikan noin kokonaisuudessaan. Tämä, jos muistamme 90-lukua ja jälleen yhdistymistä Saksassa, <clears throat> siellä esimerkiksi olivat esimerkiksi vuokrat korkeat se esimerkiksi, että se Berliinissä koulutettiin kanssa puolestaan tällaista mittaustekniikkoa, jolla sitten ei varmasti enää ollut mitään mitattavaa, kun, kun äh, tilanne sitä olisi vaatinut. Eli tämmöiset, tämän tyyppiset toimen, toimenpiteet tietenkin sitten ovat äh, sellaisia, jotka on otettava huomioon, kun koulutusta ja uutta ammattipätevyyttä ihmisille koulutusten tietä äh, annetaan. Jos, eli, eli minun mielestä näitä, näistä tulisi keskustella, jos siinä on jotain ristiriitaa mahdollisesti, jos kun puhu, puhumme esimerkiksi eurooppalaisesta talouden ohjaus, ohjausjaksosta. Tässä viitattiin yhteen seikkaan tarkastusviranomaiset ovat pääosastolta usein asti vaatinut maakohtaisia suosituksia näissä vuotuisissa toimintakertomuksissa koskien tätä ohjausjaksoa. Näin on nyt vieläkään tapahtunut, me näitä ei ole saatu ja me par- parlamenttina tietenkin haluan painottaa sitä, että mekin tuolta pääosastolta haluaisimme suosituksia sitten näihin maakohtaisiin annettuihin suosituksiin, mitä he sitten vastaavasti niistä ovat mieltä. Ei tässä ole mitään pimeä tuolla kulissien takana avata puuhastella näitä, vaan pitää olla ihan julkisia yksi painopiste, eli nämä sosiaalipoliittiset toimenpiteet ja teollisuus, työllistämisaloite nuorille on tässä on Äh, kohdannut jo 700 000 nuorta sinne on piirisi, ja ovat, mitä tulee sitten koulutukseen ja, ja jatko, äh, koulutukseen, jatkokoulutukseen ja ammattitaidon äh, kohentamiseen on e, e, e, edennyt hyvin, mutta puolon kaula näyttää olevan kuitenkin näiden toimenpiteiden jatkuvuudessa. Tämä on aika hyvä esimerkki, nämä mittaustekniikot oli aika hyvä esimerkki tästä. Että jos ajatellaan että sama, samaan yhteyden, samassa yhteydessä, kun nuorisoa koulutetaan, sitten on, annetaan toivoa, että mahdollisesti on työpaikka tulossa ja sitten voidaan edelleen eh, kehittää ammattitaitoa ja sitten nuori kuitenkin päätyy taas kadun kulmaan notkumaan. Se ei ole hyvä tietenkään. Jos ajatellaan, ajattelemme tätä vaikka alokehitysrahastojen ja muiden rakenrahastojen ohjelmia, niin ovat varmaankin samansuuntaiset huolet siellä, että, että, että, että yli puolet olisi toteutettu sitten marraskuun puolen väliin ja että myöskin näistä maksusuorituksista oli jo neljä sitoumuksista olisi 40 prosenttia käytetty. Jos 5,1 prosenttia oli vasta käytetty näistä varoista, siis se oli lokakuussa, jos ajattelemme sitten eh, näitä eh, eh, maksumpanoja, niin yksi selitys tässä taustalla saattaa olla, että N plus 1, N plus tai N plus 2 on edellyttää pidentämistä aikaisemmalla maksatuskaudella on tapahtunut suuria viivästyksiä ja sieltä tämä tämä noidankehän tavallaan on alkanut minun mielestäni. Tässä on tällaisia äh, työ, työn touhussa aika paljon porukkaa hoitamassa näitä edellisen kauden ohjelmia vielä. ne itse asiassa tämän kuulsi olla jo menneisyyden, menneen talven lumia, eikä hidastaa enää tätä nykyistä ohjelmatoteutusta. Se uhkaa siihen, että sit, että äh, meillä on tässä uudet äh, ohjelmat äh, nyt käynnistämässä niin ikään myöhässä. Ja se edellyttää sitten uutta, uutta jatkoaikaa näiden nykyisten ohjelmakokonaisuuksien tote, toteuttamiselle. Työllistyminen tässä on tietysti yksi tärkeä sekä jos, ja nämä myöhästymiset sen kautta, että N plus 1 kaksi N plus 2, 3 tai jopa N plus 1 säännökset voisivat sitten vaikuttaa näiden ohjelmien tehost, täytäntöönpanon tehostamiseen myönteisesti nykytilanteessa. No, olen kyllä aika epäilevällä mielellä, mutta pitäisi yllä, jotenkin tehostaa sitä jollakin uhkaustoimilla ja pakottaa sitten tämä toteuttava porras ohjelmat saamaan käytäntöön, kun nyt ei näitä olemaan tapan olevan 25 kysymykseen, että me saimme joitakin huomioita tuomio, tilintarkastustuomioistuimelta komissiolta, mitä tulee erityisesti nuoriin ja jäsenmaiden nuorisohjelmien rahoitukseen. Tämä sivua paitsi EUn yleistä arviota myöskin sosiaalirahaston rahoitusta. Tästäkin olisi hyvä saada lisää vihiä. Tämä nuoriso takuu, ja sen, tässä vedotaan jäsenmaihin, mutta meillähän tässä kuitenkin puhekumppanina on komissio, eli se sitten toimii yhteistyössä jäsenmaiden kanssa tilanteen kohentamiseksi. Ja tässä vielä voisi olla yksi seikka, minkä komissaarille puhuimme tämä äh, äh, sopeutusrahasta. Meillä sitähän se on ollut jo jonkin aikaa voimassa. Parlamentti kysyi, että äh, voitaisiinko tätä määrärahaa vähentää. Meistä ei tarvitse. Tässä on nämä varat ovat ihan tarpeeseen, mutta kenties oikeus perustassa on korjaamisen vara, mitä nyt viime vuosien aikana on nähty, ja jäsenmaat ovat tätä, tätä rahastoa käyttäneet esimerkiksi juuri näihin omiin työmarkkinahäiriöisiinsä, ja menetettiin työpaikkoihin. Tämä on välttämättä enää kytkeydy tähän globalisaatioon, vaan tämän rahaston tarkoituksena on auttaa sellaiset, sellaisien alueiden kuristuvaa tilannetta, josta yhtiöt ovat, isot yritykset ovat lopettaneet toimintansa ja lähteneet pois. Näin EU-apu olisi, oli tarpeen. Tässähän puhutaan näistä yli 500 työntekijän yrityksistä, eli tässä on isot mittakaavat kysymyksessä kyllä. Ja ja tämä rahasto on perustettu tätä tilannetta helpottamaan. Se voi tietysti liittyä sekä globalisaatioon että yleiseen taloudelliseen kehitykseen tällä näillä kulmakunnilla, jotka ovat sitten joutuneet tästä tilanteesta kärsimään. Me joudumme tulevaisuudessa miettimään muitakin välintulokeinoja, millä tavalla silloin, silloin kun suuria irtisanomisaaltoja tulee, mutta tässä yhteydessä on varmaankin oikeus perustaa hyvä, hyvä korjata. Tässä ajatellaan vaikka, en, en puhu vaan, puhuta työmarkkinapolitiikasta, mieluumminkin kuin vain suurista irtisanomisista. Ja tässä yli tätä koko menettelyä pitäisi yksinkertaistaa. Sitten vielä tämä y, no, kysymys numero 11. Siinähän viitataan näihin erilaisiin lukuihin. Nämä eri prosenttiluvut eri maissa, työttömyyslukujen tai lomautettujen, siinä on selkeä prosentuaalinen muutos. Senkin osalta on hyvä mukauttaa näitä meidän lukujamme. 2000 16 oli 23 ohjelmaa kokonaisuudessa, viisi Saksassa, e- Espanjassa ja Italiassa. Ja tämä on noin kahden vuoden jakso, jota me tässä tarkastelemme. Ja siellä oli heikkouksia. Ihmetellään nyt, ihmetellään herättää, että miksei näitä heikkouksia korjattu aiemmin. Siinä 20 miljoonaa esimerkiksi sinä vuonna suunnattiin Italiaan tässä on jakso vuodelta, vuodesta 2006 jo, siis 10 vuotta. Mikä tässä on nyt kestänyt näin kauan? Ja tässä syytetään jäsenmaiden hallintoon kankeutta, tarvitaan parempia laskentajärjestelmiä myöskin, jota oikeudellisiakin komervenkkejä saattaa olla ja teknisiäkin todennäköisesti onkin minä saksalaisten viranomaisten kanssa keskustellessani huoma, huomattiin, että se on työstäneet niin päälle limittäin useita tällaisia ohjelmointijaksoja ja se on alkaa työlästä kaiken kaikkiaan heille ja, ja näiden on ollut sitten aika hankala tätä koko proseduuria pystyä hallitsemaan ja tämä ex ehdollisuus niin ikään oli, oli tässä haasteellisena Jotta rakennerahastoja voidaan menestyksekkäästi toteuttaa, muuten uhkaa jälleen täytäntöönpano viive ja se ei saa päästä tapahtumaan. Komissio lähtee siitä, että tämän rahoituskauden loppuun mennessä 35 prosenttia kustannuksista voidaan hoitaa yksinkertaistetun kustannus laskelmamallin pohjalta. Tähän viitattiinkin jo ja tai sen kyllä tämä on todella hyvä asia. Kun puhutaan yksinkertaistetusta kustannusmallista, niin komission mukaan nopeampi eteneminen asiassa ei vaikuttaisi olevan mahdollista. Ja sitten yksi asia, joka ihan kuuluu suosikkeihimme täällä kontvaliokunnassa, eli rahoitusvälineet. Komissio edelleen väittää meille, että budjetit ja varjobudjetit toteuttavat tai täyttävät kaikki avoimuusvaatimukset, tilivelvollisuusvaatimukset. Tässä yhteydessä kuitenkin kiinnittäisin huomioon näihin budjettigalakseihin, jos näin voin niitä kutsua. Eli sivu neljä esityksessänne EUn rahoitusarkkitehtuuri mielestäni kyllä avoimuus näyttää ihan toiselta. Ja budjettikomissaari Oettingerin kanssa olemme sopineet siitä, että että kaikki nämä inflationääriset välineet ja muut välineet, jotka toimivatkin äh, EU-talousarvion ulkopuolella, tuodaan äh, kaikki EU-budjetin alaisuuteen. Ja olisipa mukavaa komission jäsen, jos äh, voisitte todeta olevanne kanssa niin samaa mieltä, eikä tämä nyt ole vaan mikään minun kantani. Ja todella kun puhutaan eri rahoitusvälineistä ja siitä, tukevatko ne työllisyyttä. Ää, ähm, komissio niitä hallinnoi ja komissio ylpeänäkin on todennut, että vuoden 2016 loppuun mennessä on annettu 62 000 mikrolainaa, 100 yksi euroa per laina meni kuitenkin hallintokustannuksiin. Ja jos tämä lasketaan kaikki yhteen, niin kyse on kuitenkin kuudesta miljoonasta eurosta pelkinä pankkikuluina, jotka menevät pankkien hyödyksi, eivätkä näin ollen ole enää sitten tämän itse toiminnan käytettävissä. Tässä oikeastaan minun huomioni. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos tästä Kuten huomaatte, äh, äh, komissaari, meillä on hyvin tarkka, jämpti esittelijä, äh, tukku kysymyksiä. Voitteko heti, heti vastata nyt suoralta kädellä ennen kuin annan puheenvuoron muille jäsenille? Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin vastaan Äh, hollannin kielellä, koska minulla on poikkeuksellisen äh, hieno tilanne, kun näitä Euroopan parlamentin erinomaisia tulkkeja voin käyttää tässä hyväkseni. Kiitän esittelijää todella rakentavasta yhteistyöstä, rakentavasta mm, kannasta ja mm, kiitos todella teille. Yleisesti ottaen voin tässä vaiheessa todeta, e, kun esittelijä sanoi, että kyllä esimerkiksi kyllä, no niin, työttömyyskin laskee, mutta mutta parantamisen varaakin on ja jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Tämä pitää paikkansa kun ajatellaan, äh, joissain jäsenvaltioissa on lähestulkoon täystyöllisyys mm, ja toisissa työttömyys jopa 20 prosenttia. Ja kun nyt puhutaan talouskasvusta, ja uudistusprosesseista joissain jäsenvaltioissa, jotka eivät äh, sitten taas toisaalta nauti kasvusta, niin sitten syntyy uusia ongelmia, esimerkiksi merkittävät pakolaisvirrat, suuremmat kuin koskaan aiemmin. Me tietenkin joudumme vastaamaan paitsi globaalistumiseen myös digitalisoitumiseen. Meillä on koko joukko haasteita vielä edessämme ja ensimmäinen reaktioni niin olisikin, että Tämä on edelleen meille huolenaihe ja haaste ja sen täytyy sitten heijastua myös seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen vuoden 2020 jälkeen. Meillä täytyy olla tarpeeksi rahaa myös ähm, sosiaalipolitiikkaa varten ja rahat on voitava käyttää tehokkaasti ja entistä paremmin äh, nämä varat täytyy Ähm, sitoa eurooppalaisiin tavoitteisiin, että voidaan saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja kun puhutaan äh, eri rahastoista, uudistuksia jäsenvaltioissa todella tarvitaan, me pyydämme niitä ohjausjakso jakson puitteissa ja myös maakohtaisissa suosituksissa ja äh, raho, rahoja, joita nyt tarkoitan, voidaan käyttää paitsi sosiaalirahaston myös muiden rahastojen kautta. Kun nyt sitten puhutaan tarjouksista, tarjonnasta työmarkkinoilla, erityisesti nuorisotakuu ja nuorisotyöttömyysaloiterahasto, niin lähikuukausina meidän täytyy nyt kyllä tehdä tarjouksia nuorillemme. Te sanoitte, että aina nämä eivät ole niin laadukkaita. No mitenkä tämä mm, miten tämä nyt sitten määritellään. Eivät kaikki tarjoukset ole tietenkään niitä kaikkein laadukkaimpia. Miten tämä voidaan ehkä sitten entistä paremmin saada huomioon otettua tulevaisuudessa, no yhteisten indikaattorien kautta ehkä. Mutta joka tapauksessa ihmiset jotka ovat ikään kuin luovuttaneet, eivät edes etsi enää töitä, eivät edes yritä enää, niin on hyvin vaikea saada heidät neljässä kuukaudessa raiteille ja tarjota heille työpaikkaa. Joskus aikaa menee hiukan enemmän, kun he ovat jo täysin luovuttaneet, eli neljä kuukautta ei riitä, mutta ensin nämä ihmiset täytyy löytää, heidät täytyy rekisteröidä, he ovat hyvin, hyvin kaukana työmarkkinoista hyvin vieraantuneet työmarkkinoista. Heidät on jo vaikea löytää ja jäsenvaltioiden täytyy työskennellä muutenkin kuin perinteisen työnvälitys toimistoverkoston kautta ja näin toimitaankin monissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi eh, naapurustoon jalkautuneet eh, työntekijät, eh, jotka näkevät kaduilla näitä nuoria, heidän on otettava näihin nuoriin yhteyttä ja todella tarjottava heille ensin rekisteröitymismahdollisuutta ja sitä, että heidät saadaan jälleen oikealle polulle ja raiteilleen niin, että he myös tietävät, mitä, mitä oikeuksia heillä on ja mitä mahdollisuuksia, mutta usein tähän menee enemmän kuin neljä kuukautta, eikä se aina ihan yksinkertaista tosiaankaan ole. Kun sitten katsotaan jäsenvaltioiden toteuttamia uudistuksia, niin hyvin paljon jäsenvaltioissakin puhutaan uusien luotujen työpaikkojen laadusta, on hyvin paljon osa osa-aikatyötä, määräaikaisia mm, töitä ja työsuhteita, myös hyvin epäsäännöllisiä ja työsuhteita, eikä tämäkään tietenkään sovi kaikille nuorille ehkä, mutta esimerkiksi sellainen henkilö, joka haluaa perustaa perheen, niin hän haluaa todella vankan pohjan ja näin ollen kunnollisen, laadukkaan, vakaan työpaikan. Ja kun nyt sitten katsotaan tilannetta hiukan pidemmällä aikavälillä, eikä vain äh, vuosi vuodelta, niin äh, kun ajatellaan rakenneuudistuksia, jäsenvaltioiden <clears throat> täytyy toteuttaa sellaista työmarkkinapolitiikkaa, joka on uudenlaista, eikä tämäkään tapahdu yhdessä yössä. Vasta on päästy kriisistä, nyt ollaan kasvun tiellä ja täytyy ymmärtää, että eivät kaikki yritykset voi heti ensi kädessä nyt tarjota pitkäaikaisia pysyviä työpaikkoja välillä. Ne ehkä ovat, tai tässä alkuvaiheessa varsinkin, ne ovat ehkä määräaikaisia, epätyypillisiä ja toivo, toivottavasti sitten muuttuvat vakaammiksi, kun yritykset kasvavat. Ja sitten meillä on tämä skills agenda. Kyllä todella työmarkkinoilla suuri ongelma on se, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Eh, työ, työttömiä on edelleen liikaa, mutta he eivät ole päteviä niihin töihin, joita on tarjolla. Ja 40 prosenttia työnantajista on todennut, että eivät löydä eh, työpaikkoihin eh, oikeita henkilöitä. Ja tämä johtuu siitä, että tarjolla ei ole koulutettua työvoimaa Tämä on todellinen äh, lippulaiva-aloite. Euroopan parlamentti on sitä myös äh, tukenut tätä skills-agendaa, jossa todella pyritään äh, pätevöittämään työntekijöitä sellaisiin töihin, joille on kysyntää ja mm, tarvitaan siis todella laadukasta koulutusta. Ja kyllä tässäkin ollaan jo ihan, ihan hyvällä tiellä. Toki olemme joutuneet tässäkin todenneet, että ihmisiä on, kun, kun nuoret saadaan koulutukseen, täytyy tämän jälkeen huolehtia sitten vielä siitä, että että heitä koulutetaan sellaisiin ammatteihin, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Monet korkeasti koulutetut raportoivat, että kyllä he löytävät työtä, mutta että he ovat ylikoulutettuja näihin työtöihin. Ja tämä saattaa johtaa siitä, johtua siitä, että, että koulutus, jota tarjotaan, ei sovellu työmarkkinoille. Eli tarvitaan hyvät pohja, tiedot ja taidot, monilta puuttuvat nämäkin. Ja tämän lisäksi sitten ihan kouluissa ja koulutuksessa täytyy katsoa, että mitkä ovat työmarkkinoiden tarpeet ja täytyy korostaa myös teknistä oppimista ja myös esimerkiksi työssä oppimista. Ei se mitään hyödytä työpaikan löytämiseksi, että on kolme yliopistotutkintoa tai korkeakoulututkintoa esimerkiksi Saksassa, niin kuin hyvin tiedätte. Oppisopimuskoulutus on todella hyvällä tolalla ja tätä tarvitaan kyllä lisää muuallekin niin, että työssä oppimista voidaan tue, tukea entistä paremmin. Tietenkin tässä on kyse myös kulttuurista kulttuurista. Ja ähm, ei tässä nyt äh, ihan hetkessä kukaan myöskään pysty kotoutumaan toiseen jäsenvaltioon, jos siellä ehkä, ehkä on töitä tarjollakin. Mm, eli tähänkin tarvitaan tukea. Sitten kysyitte näistä viivästyksistä, viipeistä. No näihin on montakin syytä. N plus X-malli. Äh, äh, N plus 3 johtaa... Hmm Eh, kaikkeen muuhun kuin siihen kurjalaisuuteen, jota, johon, johon sillä juuri pyritään. Jäsenvaltiot ajattelevat, että no juu, kylläksä vielä keretään, eihän tässä nyt ole kiire mihinkään, mutta tämä on suuri ongelma ja johtaa vastaanottokyvyn heikkenemiseen. Ja tästä syystä meidän on tuettava jäsenvaltioita siinä, että että ei käy niin, että varat jäävät äh, käyttämättä, koska jäsenvaltiot viivyttelevät. Eli N plus 3 on mielestäni liikaa, se ei ole hyvä asia. N plus 1 ehkä saattaa olla liian nopea, liian lyhyt, joten äh, tässä kun nyt, mm, jos minulta kysytään, äh, mitä suosittelisin, niin ehdottaisin, että N plus 2 nyt on ainakin parempi kuin N plus 3, N plus 1 ehkä vaatii jäsenvaltioilta liikaa. Eli kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen, niin tätä N plus X-mallia pitää ehdottomasti tarkastella. Sitten eh, x ante ehdollisuus viittasitte siihen. Olemmehan nähneet, että ehdollisuus on johtanut eh, viipeeseen, mutta toisaalta se tarjoaa jäsenvaltioille vankemman pohjan eh, niiden vastaanottokyvyn parantamiselle ja joissain jäsenvaltioissa tätä kautta äh, ex ante ehdollisuuden kautta saatiin käyntiin sellaisia uudistuksia, jotka olivat välttämättömiä, mutta joita ei muuten olisi saatu äh, käyntiin ja siitäpä syystä pidän tätä hyvänä. Ja sitten kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä vuoden 2020 jälkeen, niin täytyy todella katsoa, minkälaista ehdollisuutta tarvitaan tuolloin eikä tietenkään mennä liian pitkälle. Sitten vielä, niin ehkä minä jo vastasinkin näiden henkilöiden tilanteeseen, jotka ovat joutuneet työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle. Sitten vaikkapa joukko irtisanomiset, niistä puhuitte, mitä, mitä voidaan tehdä EGF, niin 150 miljoonaa euroa vuodessa meillä on menettelyn kautta ja lainsäätäjän päätöksellä mahdollisuus vapauttaa. No, tässä täytyy katsoa, että eikö tätä voitaisiin jotenkin nopeuttaa, koska, koska tähän tarvitaan lainsäädännöllinen päätös, niin aikaa menee. Kyllä tämä sinänsä toimii kuitenkin. Odottakaa, minäpä katson. Kyllä minulla on nämä numerotiedotkin täällä jossain on kirjattuna. 48 48, wat? Ah ja ja. Dat we, ja, de resultaten... Niin, eli niiden henkilöiden, eh, jotka globalisaatiorahastosta ovat hyötyneet, Äh, pääsy työmarkkinoille uudelleen taso on ollut 48 prosenttia, mutta tässäkin erot ovat erittäin suuria niin jäsenvaltioiden välillä kuin niiden sisälläkin. Eli täytyypä tarkastella sitä, että mikä on ollut globalisaatiorahaston ähm, menestyksen avain niillä, äh, niissä kohdin, joissa äh, ihmisten uudelleen integroiminen on onnistunut parhaiten vaikka he eivät olisi suoraan löytäneet uutta työpaikkaa, niin kyse on voinut olla myös siitä, että tämä voimaannuttaa heitä. Ihmiset tuntevat, että, että mm, heidän tilanteensa otetaan huomioon, heidän he ovat voineet parantaa pätevyyttään ja ovat saaneet uutta itsevarmuutta myös uuden työpaikan löytämiseksi ja myös paikallisia vaikutuksia on havaittu lisää yhteenkuuluvuutta ihan paikallisesti, kun uusia kumppanuuksia on luotu ja tämä on hienoa eri alueilla kun joukkoirtisanomisia on tapahtunut tietyillä aloilla. 150 miljoonaa, niin kuin sanoin, no aina näitä ei ole käytetty, ehkäpä siksi, että Äh, globalisaation rahaston äh, varojen vapauttaminen äh, on varsin aikaa vievä prosessi, mutta kyllä kun ajatellaan digitalisaatiota ja globaalistumista, niin meillä täytyy varmaan olla myös tietynlainen puskuri olemassa, koska paljon varmasti eteemme vielä tulee niin, että meillä on varoja, joita voidaan käyttää välittömästi vaikeuksissa olevien alueiden tukemiseen. Sitten täytyy tietenkin katsoa vielä omaa lainsäädäntöämme, mitä tulee uudelleenjärjestelyihin. Ei tämä aina ole ihan helppoa. Tämäkään meillä on olemassa lainsäädäntöä siitä, miten yritysten täytyy ennalta tiedottaa ja työmarkkinaosapuolten on saatava tietoa ennalta. Ja me tulemme jatkossa piakkoin saamaan sitten tietoa siitä, miten jäsenvaltiot ovat toimineet ja näin. Ehkä saamme inspiraatiota sitten vielä lisäaloitteitakin varten. Sitten nämä yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, ne on nyt otettu paljon paremmin vastaan kuin aiemmalla ohjelmakaudella. Tämä on siis oikein myönteinen juttu. Edellisellä ohjelmakaudella vain 7 prosenttia sosiaalirahastomaksuista eh, toteutui yksinkertaistettujen eh, menettelyjen kautta. Nyt ollaan jo 35 prosentissa seitsemän jäsenvaltiota, yli 50 prosentin, niin kuin alustuksessani sanoin ja Niin. Mitäs ongelmia tässä sitten vielä on? No niin, ehkäpä jäsenvaltiossa on hiukan myös tiedon puutetta, että kun asiasta ei tiedä, niin sitten ei ole oikein luottamustakaan ja siksi meidän tiedottamistyömme on hyvin tärkeä ja uskon kyllä, että me tässä hiljalleen saamme tilannetta parannettua ja tällä kaudella ja tämän täytyy tietenkin vahvistaa myös oikeudellista varmuutta. Nyt voidaan toimia delegoitujen säädösten pohjalta, koska ennalta on selkeästi määritelty, miten tämä toimii. 14 jäsenvaltiota jo tekee työtä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen kautta, jotka on, joista on päätetty kohduissa säädöksissä kaiken kaikkiaan 7 miljardia sosiaalirahaston alaista rahoitusta. Olemme myös eh, tehneet hyvin selkeitä standardipaketteja osoittaneet jäsenvaltioille, miten ne voivat toimia, ne eivät joudu siis itse toteuttamaan tai käymään läpi tätä koko prosessia. Ja myös Omnibus-paketissa käytetään yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa, pyrimme 50 prosenttiin, mutta todennäköisesti tätä kynnystä velvoittaa yksinkertaisen kustannusvaihtoehton käyttöön käyttöön täytyy hiukan muuttaa. Nyt ollaan 50 000 on ehdotettu ehkä 100 000 euroa. No, ja sitten tietenkin myös ehdotus uusien rahoitusmallien käyttämiseksi. Meillä on tavoitteet ja jos hanke saavuttaa tavoitteen, niin sitten saa myös siihen nivotun summan ilman, että joka ikinen kuluu e-, erä täytyy perustella erikseen. Eli tämä on yksinkertaistamista ja helpottaa varmasti näiden menettelyjen käyttöönotossakin. Sitten näistä mikrolainoista kysyitte. Mm, kyse on myös lainoista ja takuista. Meillähän on rahastosta jo koko mikrolainoja varten varattu osuus käytetty, eli selvästi mikrolainat ovat hyvin kysyttyjä, koska mm, ne ovat myös varsin joustavia ja yksinkertaisia hankkia. Te puhuitte pankeista, niin tässä on aina välikäsi mukana ja meidän täytyy tulevaisuudessa sitten ehkä katsoa, voidaanko tätä jotenkin parantaa. Mutta ehkäpä tällä hetkellä liikaakin menee investointipankin kautta joka haluaa säilyttää AAA-luokituksensa ja tämä tietenkin ehkä saattaa eh, olla kustannustehokkuuden kannalta eh, ongelmallista, mutta joka tapauksessa työpaikat, joita luodaan eh, mikrolainojen kautta, vaikuttavat tietojen mukaan olevan pysyviä työpaikkoja, joten jos 100 000 ihmistä startup-yrityksessä työllistyy eh, ensikädessä, niin todennäköisesti luodaan sitten vielä 150-170 000 lisää työpaikkaa. Ja me voimme varmasti parantaa tilannetta entisestään, kun puhutaan markkinaa suuntautuneesta mallista, niin tämä tulisi ehkä yhdistää sosiaaliseen malliin. Eli siis pankkiirien täytyy oppia ymmärtämään, minkälaisia voivat olla sosiaaliset investoinnit ja että nekin ovat mahdollisia. Ja sitten sosiaalialan ihmisten tulisi ehkä oppia paremmin ymmärtämään se, että voidaan käyttää myös rahoitusvälineitä muutakin kuin vain ää, ää, apurahoja ja, ja, ja takuita vaikkapa. Joten sitten, niin, sitten esittelijä kysyi vielä tästä monimuotoisen rahoituskehyksen arkkitehtuurista. Minä en äh, suoraan sanottuna ymmärtänyt tätä kysymystä niin oikein kunnolla. Ehkä voimme tämän äh, vielä kahden äh, kesken selvittää vaikkapa myöhemmin. Toivon, että vastasin nyt kattavasti. Jos ei, niin, niin tarttukaa sitten vielä uudelleen joihinkin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva komissaari. Tässä tuli paljon vastauksia moniin kysymyksiin. Sitten kysymykset varjoesittelijöitä. Ajala Sender, haluatko nyt käyttää puheenvuoroa vai tuonempana? Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo quería... Kiitos. Tässä kollegani Pirinskikin varmasti haluaa puheenvuoron, mutta kiitoksia siitä, että sain nyt ensimmäisen puheenvuoron. Minä Haluan toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Täissenin ja kiittää äh, puheenvuorosta, joka liittyy vastuuvapauden myöntämiseen. Me todella saimme erittäin yksityiskohtaisen hyvin laajan äh, esittelijämme kysymyspatteriston tässä alkuun, joten aika vähän minulla on tässä enää lisättävää. Ehkä muutama pieni lisäkysymys kuitenkin minultakin. Ongelma, jonka olemme havainneet ainakin tässä valiokunnassa, kun ajatellaan talousarvion täytäntöönpanoa ja täytäntöönpano-ohjelmia paitsi sosiaalirahastossa myös muuten ja nuorisotakuun alalla vaikkapa, mutta myös apurahoissa, sopimuksissa ja erilaisissa malleissa, joita tässä nyt sitten sitten nykyään horisontti 2020 pohjalta käytössä on. No te tiedätte, että kyse on innovaatioista, mutta tässä on kaksi tärkeää pilaria. Ensinnäkin kaikki tuki, jota annetaan tutkimusryhmille, yliopistoille, tutkimuskeskuksille, joista hyvin monet sitten myöntävät opiskelijoille apurahoja ja sitten äh, sopimukset äh, tutkimusyksiköiden äh, kanssa. Meillä on ihan suoriakin sopimuksia professorien, tiedemiesten, asiantuntijoiden kanssa, jotka osallistuvat sitten tosiaan Horisontti 2020 työhön erilaisten sopimusten kautta. Eh, Olemme havainneet, että Mm, joskus edunsaajilla on sellainen käsitys, ovatpa ne sitten hallituksia tai nuoria tai opettajia tai mm, muita, onpa kyse sitten sosiaalirahastosta tai nuorisotakuusta tai horisontti 2020, niin, niin meillä on nyt vähän sellainen päätelmä mielessämme, että Euroopan unionilla on kahden tyyppisiä malleja työllisyydelle. Ensinnäkin tämä huippuyksikkötoiminta, mutta kyse on myös apurahoista, stipendeistä, opiskelijoille ja sopimuksista professorien, tutkijoiden kanssa. Ja sitten on tämä sosiaalinen ulottuvuus, eli erilaiset tuet, sopimukset, koulutustuet ja työpaikan, tuet työpaikan löytämiseksi. Niin Kuitenkin on sellainen vaikutelma, että nämä ovat aika samankaltaisia keskenään nämä kaksi eri mallia. Ja niin kuin tekin totesitte, tilanne on nyt sellainen, että sosiaalirahasto historiallisesti on johtanut siihen, että monet nuoret muun muassa nämä nuoret, jotka eivät ole koulutuksen piirissä, eivätkä työmarkkinoilla, niin heillä ei oikein siinä vaiheessa, kun yritykset etsivät työntekijöitä, niin he eivät ole oikein kiinnostavia kenenkään silmissä, myöskään yritysten silmissä. Ja kun sitten horisontti 22 kymmenessä, eikä sielläkään nyt niin valtavaa määrää tai valtavia palkkoja makseta, niin se, miten Äh, eurooppalaiset äh, toimielimet äh, näitä hankintoja tekevät, niin se vaikuttaa kyllä vähän siltä, että ne, joilla on onni päästä Horisontti 2020 ohjelmiin, niin heille tämä on ikään kuin tietähtiin, eli heidän työllistettävyytensä on aivan erinomainen, mutta sitten taas jos me tullaan sosiaalirahaston kautta, niin eipä siinä sitten Pääsee ikään kuin puusta pitkään. Tällainen vaikutelma on ainakin syntynyt. Minä olen pyytänyt ja me olemme pyytäneet tutkimusta, vertailevaa tutkimusta, jonka pohjalta olisi voitu tarkastella näitä eroja. Oletteko ehkä Moedasin kolleganne kanssa pohtineet äh, mahdollista vaihtaa näitä parhaita käytänteitä? Mm, totta kai äh, hyvin paljon äh, tukea äh, annetaan ja paljon tietenkin myös tämän huippuyksikkötoiminnan kautta, mutta kaikilla ei ole ihan samaa, äh, samaa menestyksen leimaa ikään kuin. Ja kyllä näitä hyviä käytänteitä tietenkin kannattaisi vaihtaa puoli ja toisin. Kun katsotaan tulevaisuuteen, niin tänä vuonnahan vastuuvapaudessa voimme antaa suosituksen ja tämä on meille erittäin myönteinen seikka, kun on nyt saatu käyntiin tämä sosiaalinen pilari, kun se on saatu perustettua. Se on meille tulevaisuuden toivoa, suurta toivoa antava väline sitä, että voidaan antaa tätä tukea myös edun saajille, nuorille tämän sosiaalisen pilarin kautta. Ja mm, kysyisinkin, että miten teidän mielestänne ja teidän tietonne mukaan nuoriso ja muut hankkeet, jotka ovat pienempiä, mutta tärkeitä tietenkin sitten omalla alallaan, niin miten ne voisivat taata mahdollisuuden parantaa tätä rahoituspilaria myös puolestaan. Kiitos. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Minä olen Alden varjoesittelijä. Minulla on muutama lyhyt kysymys. Try commissioner to... Rajoittaisin talousarvion valvontakysymyksiin puheenvuoroni, koska jos kaikista työllisyys kysymyksistä, kuten tekemättä lähettämisestä keskusteltaisiin tai sosiaalisten oikeuksien pilarista puhuttaisiin, niin sinä menisi loputtomiin, joten pystytään valiokuntamme rootelissa. Olen herra Zellerin kanssa, Zellerin kanssa samaa mieltä monimutkaisista hallinnollisista rakenteista. Painottaisin asiaa, koska monimutkaisuus on edunsaajalle vaikeata. Ja mistä yksinkertaistamisessa oikein on kysymys? Olen oikein tyytyväinen, että nämä yksinkertaiset maksuvaihtoehdot otettiin esille. Jos nämä yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot helpottavat hallinnollista taakkaa ja vähentävät virheastetta, kysynpä itseltäni, miksi niiden käyttöä pitäisi edistää ja painaa päälle jäsenmaiden suuntaan, jos ne tietävät, että ne ovat hyödyllisiä. Joten kysyisinkin teiltä ja tilintarkastustuomioistuimelta, miksi jäsenvaltiot epäröivät niin kovasti käyttää näitä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja? Johtuuko tämä tulos suuntautumisesta, joka vaan on edellytys näiden vaihtoehtojen käytölle? Miksi ne epäröivät? Miksi niitä pitää työntää tähän suuntaan? Viimeinen kysymykseni koskee valtion apuja. Useat jäsenvaltiot kertovat, että valtionapusääntöjen monimutkaisuus on niille iso ongelma. Valtion tukien käytössä on erilaisuuksia, kun kaikki maat tulkitsevat säännöt eri tavoin. Kysymys on, miten tämä vaikuttaa kilpailun raja-alueelle, että määrittää monimutkaista erityisesti sosiaalisen alla kattavissa projekteissa. Ja tämä on erityisen herkka asia paikallisille alueviranomaisille, jotka ovat riippuvaisia tuesta näiden palveluiden ylläpitämiseksi. Valtion ampuu se monimutkaisuus lähes sulkee pois avun käytön niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Onko täällä mitään suunnitelmia yksinkertaistaa valtion apusääntöjä? Ja siinäpä se. Yritimme puhua kurinalaisesti talousarvion valtakysymyksestä ja ainakin puheenvuoron herra Pirinskille. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti itsekin. Anna herra Servolle minuutin lopettaa keskustelut Rotaissanin kanssa rouva komission jäsen. Myös haluaisin kiittää teitä osanotosta tähän keskusteluun. Kolme kysymystä lyhyesti. Yksi koskee aiheita, josta puhuttiin jo. Tämä 5,1 prosenttiin ESF absorptio käyttänyt taas tätä 2017 loppuun mennessä ja viittaatte kolmeen syyhyn, miksi näin on Yksi koskee tätä N plus kolme sääntöä, se luovaa löysyyttä, löysää. Toisekseen kysymyksessä 17 vasta sitten viitaten X ante meille Sanot, että niitä täytyisi miettiä. Ja yksi syy vielä on kirjallisessa vastauksessa. Jäsenvaltiot nimittäin ottavat vuotuisia, vuotuista vuositason tilinpitoa ja virheen korjausta käyttää. Mikä on teidän arvionne tästä? Täytyisikö tätä aihetta pohtia jälleen ja tätä täytäntöönpanoa? Ja ESF käyttöönottoa astetta ajatellen laajemmin kaksi täydentävää kysymystä. Yksi koskee näitä hallintoviranomaisia. Onko se mahdollista, että nämä lopusti nimetyt hallintoviranomaiset, vastaavatko ne helpommin saada luvan seuraavaa hemointikautta varten? Voitaisinko helpottaa tämän ongelman kiertämistä tässä? Ja sitten onko täällä mitään huomioita yksittäisten jäsenmaiden kokemuksista. Joissakin maissa oli vuorovaikutusta viranomaisten ja ei julkisen kansalaisyhteiskunnan rakenteiden välillä. Ja siellä oli jossakin maassa vuorovaikutusta, toisessa maassa ei ollut vuorovaikutusta. Ja onko näiden maaryhmien kesken eroja käyttöönottoasteessa? Ja sitten eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso – jonka mainitsitte vastauksessanne niin kysymykseen kaksi. Kysymykseni viittaa välittömästi sen odotukseen, että valiokunta saa maakohtaiset arviot maakohtaisten suositusten sosiaalisten vaikutuksista. Sanoit, että tämä harjoite tapahtuu komissiossa kollegioilla, kollegion tasolla ja useampi palvelu mukana ja useampi pääosasto. Olemme kuitenkin perillä säätellään sosiaalisten oikeuksien pilaria. Ja jossa on korkeampia odotuksia ohjausjakson tuloksellisuudesta. Saattaisimme, saattaisimme tarkastella suositusten sosiaalisia aspekteja vähän suoremmin merkitystä pitäisi painottaa. Ja tässä on kytkös viimeiseen kysymykseen, joka koskee Euroopan talous- ja rahaliittoa. Eli kysymys seitsemän. Te puhutte tällaista sosiaalista oikeuksista keskeisenä tekijänä, joka muokkaa raha- ja talouspolitiikkaa. ne ovat sidoksissa sosiaalisiin tekijöihin mutta marraskuun 22. suositukset koskevat ainoastaan euroaluetta liittyvät budjet fiskaliunioniin, rahaliittoon, hallintaan ja va- tilivelvollisuuteen tai vastuullisuuteen. Tämän mukaan tämän uuden arkkitehtuurin pitäisi luoda voimakkaampia kannustimia uudistuksille. Sen pitäisi taata – että emme tuottaa lopulliset tuloksensa työpaikkojen kasvua ja suurempi alueellinen kohesio. Jos ajatellaan tapaa, että pilaria toteuttaa, eikä tämä johda suurempaan divergenssiin eri suuntaan menemiseen unionissa. Alkuperäisen idean että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla mukana pilarissa, totta kai huomioiden niiden e- erilaisuudet ja osannetta tai ei. Mutta näyttää sille, että kehittämässä on lähestymistapa, joka menee ihan eri suuntaan, kun sosiaalinen kohesioon pyrittää. Thank you, Mr. Brinski. Kiitoksia, edustaja Berinski komissaari Tyson äh, kirjoittaa kirjoituksi ylös kaikki kysymykset, niin tähän oli koko tukku. Onko teillä aikaa mar, mar, vastata muutamiin? Uh, my neighbors here. Please, please, just, just take yeah. a minute if you need. Pieni, saatte kyllä hetken neuvotteluaikaa. No, mm-hmm. C'est, c'est Uh, may I maybe ask first the court of... Ky ensin, ensin puheenvuoroa tilintarkastustuomioistamme edustajalle kenties, jos te haluatte vielä vähän aikaa koota ajatuksenne. Ajala. Öö, on, öö, ja... 20. No minäpä puhun. Hollantia. Horisontti 2020 on meidän rahastomme ja on oikein hyvä analyysi se, että kun ihmiset äh, mm, hakevat äh, tukea jotain kautta, niin heidän äh, tulevaisuuden mahdollisuutensa paranevat jo yksinomaan sitä kautta, että heidät on valittu edunsaajaksi ja mm, he saavat näin tietenkin sitten tukea tieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle. Kun tarkastellaan sitä, että ketkä pikemminkin sitten ovat sosiaalirahaston edunsaajia tai muiden toimivaltaamme kuuluvien rahastojen edunsaajia, niin ei tämä tietenkään ole yhtä lailla tietähtiin, niin kuin te sanoitte, mutta kyllä Toinen johtaa todennäköisesti suoraan hyvään työpaikkaan ja sitten sosiaalirahasto tuoton edunsaajien kohdalla täytyy katsoa, että no johtaako se johonkin, jos johonkin, niin toivottavasti nyt edes sitten työpaikkaa, kun horisontti 2020 tilanne on tosiaan ihan toisenlainen. Kyllä meidän täytyy ymmärtää se, että horisontti 2020 liittyy tutkimukseen ja huippututkimukseen ja huippuyksiköihin, eli näillä henkilöillä on muutenkin jo hyvät tulevaisuuden näkymät ja he toteuttavat, tekevät tutkimusta korkealla tasolla, kun taas ESF suuntautuu ihmisille, joilla on vaikeampaa, vaikeampaa yhteiskunnassamme löytää ehkä oma paikkansa, jotka eivät ehkä ole saaneet koulutusta, jotka eivät ole löytäneet omaa polkuaan ja kun ajatellaan nyt myös tätä kriisiä, niin luonnollisesti sitten äh, se on myös tuonut ongelmia monille ihmisille ja nyt heidän täytyy ikään kuin löytää tiensä jälleen työmarkkinoille. Eli kohderyhmät ovat hyvin erilaiset. Joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että teemme kaikkemme jotta ihmiset, jotka sosiaalirahastovaroja esimerkiksi hyödyntävät edunsaajina, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikkia edunsaajia kunnioitetaan yhtä lailla. Ja muistuttaisin viime viikosta, jolloin järjestettiin Euroopan ammattikoulutuksen viikko. Meillä oli monia hankkeita toimia Brysselissä. Ja täytyy sanoa, että ne, jotka osallistuivat ja todistivat, että ovat todella käyttäneet tai hyödyntäneet rahastojamme ja näin tätä kautta saaneet mahdollisuuden hankkia koulutus esimerkiksi työssäoppimisen kautta, oppisopimusmallin kautta. He todella kertoivat, miten paljon tämä on heitä hyödyttänyt, heidän omaa talouttaan, alueensa taloutta ja jäsenvaltionsa taloutta. Eli voimme olla ylpeitä ja iloisia. Meidän tulee tehdä kaikkemme, ja tämä on tietenkin merkittävä osa juuri Skills Agenda malliamme, että myös ne henkilöt, jotka saavat ammatillisen koulutuksen, saavat samalla kunnioitusta Näitä ammattia tarvitaan ihan yhtä lailla ja yhteiskunnassa mielestäni tulee todella mm, myös osoittaa kunnioitusta. Kysyitte, että koordinoimmeko eh, kollegani Moedasin kanssa – en ole lähden välittömästi tämän kuulemisen jälkeen Lissabonin äh, konferenssiin, joka itse asiassa alkoi tänään, mutta tulin tänne ensin. Se puhuu sosiaalisista innovaatioista. Äh, yhdessä Moidasin kanssa puhumme juuri Horisontti 2020 mallista ja äh, sosiaalirahastosta. Erinomainen tilaisuus todella puhaltaa yhteen hiileen ja huomenna aivan varmasti Moidasin kanssa puhun myös teidän ehdottamillanne linjoilla. Sitten kollega Pirinski esitti kysymyksiä, vastaanottoluvut ja sitten erilaisia syitä huonolle vastaanottokyvylle, vaikkakin parannusta on tulossa ja N plus kolme, siitä jo puhuinkin, samoin eksantehdollisuudesta. ehdollisuudesta ja sitten nämä rahoituskorjaukset ja milloin ne toteutetaan. Tämä saattaa olla tietenkin myös syy viipeelle. Halutaan olla varmoja ennen kuin nämä mm, maksut toteutetaan, niin halutaan varmistella ja tämä tietenkin voi myös johtaa viivytykseen. Halutaan olla varmoja eikä sitten turvautua korjauksiin myöhemmin, jos jäsenvaltio itse löytääkin virheen äh, hakemuksissa, joita äh, hankkeelta on tullut. Tämä voi olla tietenkin äh, osa syy viipeille, mutta minä katson kyllä, että tässä hyötyy on suur, suurempi kuin kustannus. Olemme täysin va- vakuuttuneita siitä, että tämä johtaa kuitenkin myös parempaan auditointiin jäsenvaltioissa. Me pohjaamme työmme jäsenvaltioiden tekemiin tarkastuksiin ja tämäkin on tärkeää. On tärkeää, ettei sitten tarkasteta tarkastettua ja vielä kerran tarkasteta jo kaksi kertaa tarkastettua. Keräämme toki tietoa, mutta rahat täytyy saada kohteeseen. Ja tämä tapahtuu nykyjärjestelmän pohjalta. Tähän tarvitaan näitä nettorahoituskorjausmahdollisuuksia. Katsomme, että luotettavuus myös näin lisääntyy ja tämä on myöntävä, myönteinen asia ja meidän kannattaa kyllä siitä pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Sitten kysyitte, saadaanko parempia tuloksia vastaanottokyvyssä, jos viranomaisten ja, sosia- ja työmarkkinaosapuolten välinen viestintä sujuu hyvin. En uskalla sanoa juuta eikä jaata, en tiedä nimittäin, mutta voipa olla. Kun ajatellaan maita, joissa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu toimii hyvin ja joissa työmarkkinaosapuolet tekevät hyvää yhteistyötä viranomaisten kanssa, niin voi hyvin olla, että tulokset ovat parempia. Eli kun viestintä pelaa hyvin, niin uskon, että tämä voi hyödyntää myös rahastojen optimointia. Mutta konkreettisia numeroja minulla tässä ja nyt ei ole. Jos niitä jostain löydämme, niin toimitamme ne teille. Sitten kysyttiin vielä ohjausjaksosta ja pilarista. Hmm. Ohjausjaksoon liittyvät suositukset tulevat sen jälkeen, kun eri pääosastot ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen. Me tietenkin ajamme sosiaaliulottuvuutta, olemme aloittaneet tämän toiminnan tällä lainsäädäntökaudella. Puheenjohtaja Juncker pyysi minua huolehtimaan siitä, että ohjausjaksosta tulee sosiaalisempi, että se sisältää sosiaalisia elementtejä. Me olemme asiaa nyt näin tältä osin vahvistaneet ja vuotuisessa kasvukertomuksessa ja maakohtaisissa suosituksissa on huomattavasti vahvempi sosiaalinen ulottuvuus kuin aiemmin. No nyt saadaan sosiaalinen pilari, sosiaaliset indikaattorit, jotka nyt alusta alkaen otetaan mukaan seuraavaan uuteen ohjausjakso kauteen, joka käynnistyi viime viikolla, ja tulette näkemään, että pilari kyllä todella toimii, mutta mitä sitten tulee Tysseniltä, työllisyyspääosastolta ja mitä tulee Moskovisilta talouden kannalta ja mitä tulee Dombrovskisilta, tätä te ette tule kuulemaan. Me inspiroimme toinen toisia, me inspiroidumme toinen toisistamme, mutta emme nyt leimaa sitä, että kuka keksi mitäkin mutta haluamme todella parantaa sosiaalista ulottuvuutta ja meiltä odotetaan tässä kyllä paljon. Sitten pilari ja emun syventäminen. 6. joulukuuta komissiossa hyväksymme paketin, minkälainen uusi arkkitehtuuri tulee olemaan. No en voi vielä tätä teille kertoa, koska työ on vielä kesken, mutta voin todeta, että euroalueen sisällä, kun meillä on vähemmän elementtejä siitä huolehtimiseksi, miten asymmetriaa voidaan korjata vaikkapa. Me kaikki teemme yhteistyötä. Meillä on yksi järjestelmä, yksi politiikka ja pyrimme huolehtimaan siitä, että kohesiota vahvistetaan. Se on ihan välttämätöntä. Meidän, meidän täytyy toimia näin. Ja kun pilarista sovittiin, todettiin, että sen täytyy palvella euroaluetta, mutta mieluiten koko Euroopan unionia. Ja olen hyvin iloinen siitä, että 28 jäsenvaltiota, tulevaisuudessa 27 jäsenvaltiota, jotka kaikki ovat mukana sisämarkkinoilla, myös toteuttavat sosiaalipolitiikkaa. Ja onpa kyseessä sitten mikä maa tahansa, myös sellainen, joka ei vielä ole euroalueen jäsen, mutta siihen mahdollisesti liittyy myöhemmin, niin kaikkien on oltava mukana. Ja kun katsotaan emun syventämistä, niin täytyy katsoa, että voitaisiinko saada aikaan puskuri, joka mahdollistaa sen, että jos tapahtuu asymmetrisiä shokkeja, jos ää, tulee ongelmia, että sitä voitaisiin käyttää, mitenkä se voi toimia, minkälainen se voi olla, saa nähdä, mutta olen samaa mieltä siitä, että pilarin täytyy toimia kaikissa jäsenvaltioissa, myös ohjausjakson alaisuudessa, mutta tiedätte, että jäsenvaltioiden välillä on eroja, siis ne, jotka ovat eurossa mukana, ne, jotka eivät ole. Ja meillä on erilaisia sopimuksia, joita niin on kunnioitettava. Eli kyllä tiettyjä eroja on, mutta tarkoitus on eh, saada aikaan todella yhteenkuuluvuus kaikkien 28 jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Eh, Ei, kun oliko minulla tässä sittenkin vielä jotain? State aids. Valtion apu. Ja, ja, eh, Ihan ihan lyhyesti puheenjohtaja. Täällä kysyttiin myös valtion tuista ja ennen kaikkea täytyy nyt varmaankin katsoa, nämä ovat raskaita menettelyjä. Itsehän te tähän viittasitte raskaita menettelyjä ja ehkäpä täytyy katsoa de minimis sääntöä, jospa tällaisia hankkeita varten e, ehkä jonkinnäköiset e, poikkeukset voisivat olla mahdollisia, koska valtion tukimallit ovat erittäin raskaita ja kun seuraavaa monimuotoista rahoituskehystä valmistellaan, ehkä täytyisi tätäkin varten löytää mahdollisuus. Niin ja sitten äh, miksi yksinkertaistettu rahoitusvaihtoehto ei ole jäsenvaltioiden mielestä kiinnostavaa. No niin kuin minä jo itse tuossa aiemmin totesin, jäsenvaltiot eivät ehkä tunne tätä tarpeeksi hyvin ja mitä ei oikein tunne, niin sitä ehkä hiukan pelkääkin tai siihen ei ainakaan luota, mutta jäsenvaltioiden kannattaa kyllä katsoa, että voisivat saada enemmän rahaa yhtä ja samaa hanketta varten tällaisen pakettiratkaisun kautta ja tämäkin ehkä on sitten jäsenvaltioilla vielä mielessä. Kiitos. Kiitoksia kovasti komissari. Kysymyksiä oli niin paljon, että varmaankin jotain jäi vielä myöskin mahdollisten kirjallisten vastausten varaan. Se on ihan täysin mahdollista. Nyt sitten tilintarkastustuomioistuimesta. Tarkastaja Ivanova, teilläkin oli kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää kaikista kiinnostavista kommenteista. Sallin, että pari sanaa esittelijän kommenteista, niin saatiin tärkeitä asioita esille. Virheästä oleminen tietysti, mutta myös sortistansa kasvu. En ole sellaista enempää samaa mieltä. Työllisyysluvut ovat parantuneet, mutta tämä johtuu kaiken kaikkiaan parantuneista makrotaloudellisista oloista – ja tämä oli yksi johtopäätös, jonka teimme nuorisoteollisuuskonferenssista, joka meillä oli aikaisemmin tänä vuonna parlamentissa. Nuorisoteollisuus vaatii holistisen lähestymistavan. nuorisotaku ja nuorisoteollisuusaloite sinänsä eivät ratkaise ongelmaa. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Vaan sitten myös sosiaalipolitiikan uudet haasteet. Haluaisin käyttää tilannetta kertoakseni, että ensi vuonna – työstämme briefausta, joka koskee maahanmuuttajien integrointia. Tämä toivottavasti auttaa keskusteluanne Norissa työllisyysalueiden avoin. Ehdotus siinä kestävyys on tärkeää. Meillä on jotakin lukuja, jotka eivät olekaan kannustavia. 48 prosenttia nuorista ovat yhä osa tätä toimenpidettä puoli vuotta sen jälkeen, kun he aloittivat tässä ohjelmassa, mutta tämä on ihan aloitteen alussa. Kestävyyden mittaamiseen menee aikaa. Olen samaa mieltä komissaarin kanssa, ja jos nyt mittaisimme vaikutuksia, tulokset olisivat varmaan erilaiset. Ja sitten kysymys 25 en halua mitenkään teidän asianne ajaa, mutta puuttuisin tähän kysymykseen, koska tämä kytkeytyy niihin puutteisiin, jotta näimme nuorisotakuun täytäntöönpanoissa strategian virstanpylväiden puuttuminen. Äh, pyrkimistä, ei, ei ole pyrkimistä saavuttaa kaikkia. Rahoituksen saavuttaminen on hankalaa ja integraatio on vaikeata. Ja vai, itse myös tähän osaamisen analyysiin, jossa osaaminen kysyntä eivät vastaa. Meidän tutkimuksen mukaan mikään jäsenvaltio Irlantia lukuun ottamatta ei arvioinut osaamisen ja työmarkkinoiden kysynnän vastaavuutta. Ja tämä analyysi olisi erittäin tärkeää datan laadun kannalta, mutta muistuttaisin kuitenkin, että meillä on pehmeätä lainsäädäntöä. Meillä on neuvoston suositus komissio voi antaa vain ohjeita jäsenvaltiolle, mutta kysymys on että hyvästä tahdosta, joska strategioita täytäntöön pannaan. Se yksinkertaiset kustannusvaihtoehdot. on samaa mieltä komission kanssa ja toista, mitä sanoin viime viikolla, eli 135 auditoidusta transaktiosta viime vuonna. se ei ole yhtään kvantifioitavaa virhettä. Ensi vuonna meillä on monta paperia yksinkertaistamista, ei ainoastaan briefaus, joka koskee yksinkertaistamista. Meillä tulee olemaan myös tutkimus maataloudesta, joka antaa ne yksityiskohtaisemman vastauksen kysymykseenne, mutta olen komission kanssa samaa mieltä, että tähän menee aikaa. Ensaajilta menee aikaa oppia järjestelmä toiminta. Tämä paranee toivottavasti ajan myötä. Mutta meillä on koko joukko tuotteita, jotka julkaistaan ensi vuonna, jotka antavat valaisevia yksityiskohtia aiheesta. Siinäpä kaikki. Kiitos. Ivanova and uh, to Mr. Zeller for... Eh, eh, kiitos eh, Ivanova ja Zeller. Sitten vielä loppukaneetit kiitokset esittelijä, kiitos Ivan, Ivanomalla ja, ja, ja, ja Tysonille Äh, en saanut ihan selkeitä vastauksia kysymykseen, koska minulla oli tuo, äh, kyse siitä, että Euroopan tasolla on valtavasti äh, rahoituslähteitä. Me olemme jatkuvasti velassa ja EKP e joutuu jatkuvasti uskaan 60 miljardin edestä myymään luottoja. Meillä on investointirahasto ja kehitys muitakin rahoista, Junckerin suunnitelma, ESIR-kehitysohjelma ja myöskin Euroopan unionin talousarviota rasittavat rakennerahastot, sosiaalirahasto ja näin poispäin. Eli, eli, eli meillä on jättävästi myöskin erilaisia muita rahoitusinstrumentteja, joita sitten ulkopuolisesti hallinnoidaan, joka tietysti näin talouden talousarvion valvonnan kannalta on hyvin haasteellista. Ja, ja sitten tässä tietenkin herää kysymys vielä se, että minkä mitä roolia nämä rakennerahastot näyttelevät, ne jotka siis saavat rahoja suoraan budjetista, kun muitakin rahoituslähteitä olisi, ja mikä, miltä, tulevaisuus, miltä tulevaisuus näyttää. Viime vuosina on monena vuonna tullut selväksi, että, että, että, että talousarvion on tarkoitus luoda kasvua ja, ja, ja vaurautta ja myöskin sit, ja sitä sitten jaetaan näiden rakennerahastojen kautta, mutta komissio tuskin edes puolella sanalla mainitsi näitä rahastoja, kun ajatellaan näitä kasvu- ja työllisyystavoitteita omasta menneisyydestä, niin tiedän, miten tärkeitä nämä tukitoimet ovat 90-luvulla. Esimerkiksi äh, Saksan työllisyysluvut olivat aivan toisia äh, Berliinin, äh, Berliinissä kotiseudulla, niin oli jopa 25 prosenttia, parikymmentä prosenttia kaiken kaikkiaan. Nyt tietenkin sitten tilanne on aivan toinen, kun olemme saaneet eurooppalaista investointirahaa tuoksemme Eli äh, ku, äh, ku, ku, mit, mit, mit, tähän rakenteeseen tarvitaan koko joukko näitä erilaisia instituutioita, äh, vaikuttaa siltä, mutta kuitenkin nyt sitten, kun, jos jo, niin joku nuori saa sitten tätä kautta neljän kuukauden pestin ja päätyy sen jälkeen taas sitten, niin kuten sanottu, siihen kadun kulmaan notkumaan. Eli tältä osin kyllä tie, tie vielä on yhteistyön tarvetta. Meillä oli hiljakkoin tässä tämä budjettisovittelu. Me haluamme 2018 Euroopan talouteen myöskin rahaa enemmän nuorisoaloitteisiin aloitteeseen se, että esimerkiksi että, et, et, et, Espanjan ja Portugalin lähettiläät ku, kuulemma väittivät, että, että näitä rahoja ei koskaan saa mihinkään käyttöön, kun niitä on hankala saada. Ja sitten tämä huhu lähti leviämään, että se on mukaan on niin hankala. Ja tässä varmaankin jollakin tavalla edelleenkin vaikuttaa sieltä, että, että tämä raha, joka hän ei ole aina kaikkea kuitenkaan. Se, se, että en tiedä, ma, ma, ma äh, vastattiinko tähän, mutta toistan nyt vielä tämän parista, paristaa miljoonaa, joka, joka Espanjalta, äh, Italialta otettiin äh, pois, kun tehtiin 10 vuoden jakson aikana en muista, kuulinko siihen vastausta, tuskin, mutta joka tapauksessa pitkän sitkassa toi, toiminta oli tässä takaisin perätä takaisin perintä. Mutta kiitoksia kuitenkin tästä valaisivasta keskustelusta. Uh, uh, Komissari, jos haluatko vielä näihin, näihin parata, palata näihin kysymyksiin, joita uh, esittelee mielestä ei äh, sivut. Kiitos, Miksi Italian rajoituksen suhteen oli niin pitkä viipymä. Nämä, tämä juttu on vieläkin tuomioistuimessa viivästyksen vuoksi. Se on subjudike, eikä voi vastata yksityiskohtaisemmin tällä hetkellä. Ja sitten globaalisti näistä rahastoista. Meidän pitäisi laittaa monivuotiseen rahoituskehykseen riittävästi sosiaalirahoitusta sanovat suurlähettiläät mitä tahansa, koska pohjimmiltaan budjettimme ilmaise sen hyväksyvän elimen filosofista näkemystä. Sosiaalirahoitus on erittäin tärkeää. Siihen kytkeytyy meille tärkeitä arvoja. Me tarvitsemme uutta politiikkaa ja lainsäädäntöä oheen. Meidän täytyy laatia politiikkaa aikalla tavalla. Sekin on alkanut Paljon uudistuksia tarvitaan instituutioissa ja jäsenvaltioissa. Niiden täytyy tukea meidän uudistuksia. Ja jos meillä on riittävästi varoja sosiaalirahastoissa, voimme totta, saada aikaan tuloksia. Meillä on suuria muutoksia, globalisointi, digitalisoituminen. Täytyy pitää huolta siitä, että meillä on osaamista ja välineitä tuloksien aikaansaamiseksi. Ja meidän täytyy paremmin tukea kansalaisia kun tähän mennessä. En puhu ainoastaan sosiaaliturvamaksusta tai työllisyystuesta. No, minä puhun hyvistä palveluista, tulevaisuuden näkymistä, tulevaisuudesta. Meidän täytyy puhua jäsenvaltioiden kanssa, että voimme tukea niitä rakenteita, joita voimme aikaan saada. Että budjettien täytyy olla joustavia, jotta voisimme käyttää rahoitusta tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteemme on, että kaikki saavat mahdollisuudet ja ansaitsevat. Uh, Todella siis kolme toimielintä ovat hyväksyneet tämän sosiaalisen pilarin. Ja nyt meillä on tällainen uh, kolmen uh, puheenjohtajan tekemä ja allekirjoittama esite, eh, jossa tämä on kerrottu pähkinänkuoressa. Joten eh, eh, tämä on hyvin myönteistä. Thank you very much. Sorry. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoropyyntö. Um, I, I wanted just to... Halusin. Tässä oli käsitys, ymmärtääkseni. Kysymykseni eivät olleet valiokunnan mannatin ulkopuolella me pyrimme toimintapohjaisen budjetointiin, niin meidän täytyy ottaa budjetin tuloksellisuus ja tavoitteet. Haluaisin korjata, te ehkä ajattelitte, että kysymykseni eivät ole talousarviovaliokunnan kehikossa, mutta kyllä ne vain olivat. Anteeksi. I was only joke. Ei ollenkaan, tämä oli vitsi. Se ehkä oli sairasta tsekkihuumoria. Minä sanoin, että me voimme puhua pitkään työllisyyskysymyksistä ja me puhutaan talousarvion valvontakysymyksistä. Muuten voimme keskustella pitkään. Haluaisin kiittää komission jäsen Terva Ivanovaa. Haluaisin vähän huolestutti. Maanantai-iltapäivänä on vähän hankalaa, kun jäsenet saapuvat paikalle vasta. Keskustelu oli hyvä, syvä, jopa filosofinen. Paljon kiitoksia ja jos seuraavaa kohtaa ajatellaan, Annankin puheenvuoron puheenjohtaja Gresslelle. Ja, wir fahren fort in der Tagesordnung. Oikein hyvää päivää minunkin puolestani. Esityslistalla eteenpäin kohta neljä. Kertomusmatkastamme Puolaan huhtikuussa tänä vuonna olimme valitettavasti vain neljä jäsentä. Der Kollege Vaughan, der... Kollega Vaughan, joka istuu tässä vieressäni, niin oli mukana, samoin kollega Zeller, Tsarnetski osittain mukana ja sitten minä. Niin ja kollega Pitero sitten vielä paikallisena kiintiön ulkopuolelta. Ja tämä oli kyllä mielenkiintoinen matka, tärkeä matka. Me nimittäin äh, tutustuimme rakenne rahastohankkeisiin ja tästä kertomuksesta, joka teille on jaettu asia kirjakansiossa, ne näette, että tämä matka oli erittäin kattava. Ehkä mä voisin käydä kertomuksen läpi lyhyesti. Me aloitimme Breslaussa Lentokenttä, jonne saavuimme, on peruskorjattu EU-rahoilla. No niin, ne summat näette sieltä kertomuksesta. Sitten kävimme teknologiakeskuksessa ja tutustuimme vesi, vedenpuhdistusjärjestelmään, Kaupunkihan on joen rannalla ja siellä on ollut vaikeita tulvia usean otteeseen ja miljoonia miljoonia euroa, euroja EU on sinne antanut käyttöön. Sitten seuraavana päivänä tutustuimme moottoritiehen. Ajoimme moottoritietä sitten äh, vierailimme Varsovassa myös eurooppalaisin äh, varoin toteutetun, toteutussa hankkeessa ja seuraavana päivänä niin äh, tutustuimme myös tällaiseen älykkääseen liikenteen ohjausjärjestelmään. Tosiaan se minun piti mainita ja tuo moottoritie, juu. Sitten olimme Viltonimisessä yrityksessä, joka toimii henkilöauto alalla. Siellä oli EU-rahoittama laboratorio. Sitten Svefelossa kävimme hiili sähkövoimalassa, jossa oli käytetty kansallista rahaa ja euroa. tutustuimme ja sitten vielä iltapäivällä uudelleen tai keskustelimme lisää tästä liikenteohjausjärjestelmästä. Ja haluan äh, Tsiplitskiä kiittää lämpimästi. Olette tehnyt äh, kovasti työtä äh, matkan järjestelemiseksi. Ja jos tutustutte tosiaan tähän kansion sivulle 22, voitte sieltä nähdä, mitä Euroopan unioni on tuolla puolalaisella moottoritiellä aikaan saanut 85 prosenttia EU-rahoitusta ja sitten vielä muut ö, esimerkit ö, Saksasta, Ranskasta moottoriteitä voitte nähdä, mikälaisia liikennemääriä siellä on. Eli EU-ssa suuria investointeja Puolassa – ja aika, aika vähän siellä sitten liikennettä on. Ei aina, mutta 16 000 ajoneuvoa päivässä on kyllä yllättävänkin vähän. Eli tässäkin nousee kyllä mieleen se kysymys, joka meillä tässä voi olla päätelmänä tästä matkasta, että tehdäänkö hankevalinnat aina oikealla tavalla ja toiseksi, että onko järkevää toteuttaa julkisia investointeja, ovatpa ne sitten vesijärjestelmään liittyviä taikka tulviin taikka liikennejärjestelmiin liittyviä, niin esimerkiksi tämä Vilton yritys on saanut kerättyä oikein paljon rahaa ja voi käydä oikein shoppailemassa Länsi-Euroopassa. Kannattaako julkisia investointeja toteuttaa, jos sitten edunsaaja itse ei tarvitse osallistua lainkaan. Koska juuri tällä julkisella alalla pitäisi ehkä odottaa, että käyttäjätkin osallistuisivat sitten. Koska se, mikä on ilmaiseksi, niin eihän se ole sitten minkä arvoista voidaan ajatella. Lisäksi voimme nähdä, että Puolan viranomaiset tekevät hyvää työtä, sen sanoimme paikan päällä ja sen haluan toistaa myös tässä. Olemme nähneet, että Puola puolella on käsittelyssä hyvin suuria rahasummia. Se on suurin vastaanottaja alalla tällä kaudella, nyt sitten nykyään Espanjan jälkeen. Ja investoinnit ovat hyvin kirjavia ja myös kantavat hedelmää. Ja olemme nähneet, että Puola on matkalla kohti teollis... kehittynyttä teollisuusmaata – ja puolen viranomaisilla on kyllä ajatuksia siitä, mitä tehdä näillä rahoilla ja alueilla rahoitustarvetta on ja me olemme todella nähneet, että Puolassa tapahtuu paljon, saadaan paljon aikaan. Tämä näkee hyvin, hyvin selvästi ja voidaan myös nähdä, että Puolasta tulee yhä uudenaikaisempi, sen talousrakenne on yhä modernimpi, enkä silti voi ymmärtää, että että Puolassa ollaan niin EU-vastaisia. Mm, mielestäni tämä on kyllä jossain määrin yllättävää, kun kerran Euroopan unionin muiden maiden veronmaksajien rahaa, rahoja siellä hyödynnetään ja silti sitten kyse on kuitenkin siis veronmaksajista muista maista, mistä nämä rahat tulevat. I, massiivisia investointeja puolalle ja toivoisinkin näin ollen, että tämä Euroopan unionin panos maan eh, modernisoimiseksi eh, myös ymmärrettäisiin kansalaisten keskuudessa. Mm, tapasimme myös kansallisen tilintarkastustuomioistuimen eh, edustajia ja puhuimme siitä, että EU ei e, haluaisi e, antaa enää rahoitusta maille, jotka eivät osallistu EU-syyttäjäviranomaisen toimintaan. E, ensimmäistä kertaa vierailimme Puolassa sen jäsenyyden aikana ja oli tärkeää ja hyvä, että vierailimme maassa. Ja olisi hyvä, jos kävisimme siellä vielä mm, piakkoin uudelleenkin, koska kyllä meidän olisi hyvä esittää näitä kysymyksiämme säännöllisesti ja herättää keskustelua säännöllisesti. Mielestäni matka oli erittäin mielenkiintoinen ja me oikeastaan ää, ajoimme läpi Puolan Zeller ja Vuonhan olivat todella mukana. Ehkä haluatte täydentää vielä sanoa muutaman sanan omalta kannalta kantanne. Olisi mukava kuulla. Kolka vuonna. Yeah, yeah, thanks, You, you gave a good summary of the... Of... Äh, niin, äh, kerroit, äh, kerroit aika kattavasti, mitä siellä tapahtui. Tästä aika pitkä aika, monta kuukautta jo, se oli joskus keväällä. Meillä on oikein tehokas henkilöstö tuken, tukenamme. Ei hetkelleen tehdä muistipetä. Me kävimme erilaisilla infrastruktuuriin työmailla. Äh, aika oli rautateitä, lentokenttää, vedenpuhdistuslaitosta ja <clears throat> tämän tyyppisiä. Se oli aika äh, tällaista palontorjuntahankkeita, niin hankkeet olivat ihan ok. Ei siellä nyt suorastaan näkynyt mitään petoksellisuutta eikä mitään sellaista välttämättä joitain hankkeita tietysti jotka panivat silmään äh, äh, Roslavin, roklavin äh, katedraali ja joku sinne meni EU-rahaa jo, jonkun verrankin paljon ja siitä vain oli niistä hommista jäi pysyväksi vain kolme työpaikkaa, eli tulevaisuuden kannalta kannattaa kyllä sitä miettiä, minkä, lailla, tällä, minkä verran noit, tällaisia kulttuurihankkeita kannattaa rahoittaa. En nyt sano, etteikö niitä ollenkaan pitäisi rahoittaa, mutta hiukan pitää, pitää silmät auki siinä. Tämä oli tällainen, mikä nyt jäi siitä mieleen tältä matkalta, mutta seuraavalla rahoituskierroksella niin kannattaa tämäkin muistaa frau präsidentin! ich konnte leider an dieser äh, mission nicht, an der delegation nicht teilnehmen. Minä olen syntynyt Schleswigistä ja olen vielä seurannut erittäin tarkkaan tapahtumia tuolla maailmankolkassa – olen käynyt alueella ennenkin, mutta valitettavasti en voinut ottaa osaa delegaatioon. Nykyhallituksen asenne, asenne, joka leviää maassa, on valitettava. Mutta varmasti te tapasitte varmasti myös Euroopan myönteisiä ihmisiä, kuten Poznanin äh, pormestarin. Poznan oli myös kulttuuripääkaupunki, Euroopan kulttuuripääkaupunki viime vuonna. Hän on ihan eri linjoilla kuin hallitus. Tuo alue oli sellainen, että siellä syntyi, siellä kasvu oli voimakkaampi tuon aikaan kuin Itä-Saksassa jossa talous pieneni. Ja rakennerahastot varmasti loivat paljon työpaikkoja siellä. Ja sitten kuljetusinfrastruktuurin suhteen olen täysin sama kuin puheenjohtaja. Totta on, että moottoriteitä on rakennettu rutkalti. Ideana oli osittain, että tarvittiin laajasti moottoriteitä ää, jalkapallon MM-kisoja varten liikennettä ei välttämättä ole. Kyllähän minä mielelläni siellä ajelen, mutta tärkeää on, että moottoriteitä rakennetaan oikeasta syystä. Usein siellä kiertävät poliisiautot, vahtien liikennettä, mutta sitä liikennettä sitten ei ole kovin paljon. Ja teoria, jossa rautateihin on investoitu paljon rahaa, mutta selvästikään ei paljon kuin pitäisi ja meillä on nämä eurooppalaiset verkot, jotka pitäisi kytkeä Itämeren maat, Liettua ja Puola. Emmekä ole onnistuneet saamaan tätä rautatieyhteyttä toimimaan, koska koska osalla radasta voi ajaa vain 40 kilometriä tunnissa. Tähän puoleen pitäisi osallistua paljon voimakkaammin. Tällainen eurooppalainen TEN-suunnitelma. Ja Puola ei ole vastannut haasteeseen. Me voimme päätellä tästä, että puolella on kiinnostusta Euroopan unionin monet arvostavat eurooppalaista solidaarisuutta. Dziękuję pani przewodnicząca. <clears throat> Ja jestem posłem z prowincji, wprawdzie mieszkam... Mm, niin, äh, minä olen äh, hinskilainen äh, Varsovassa, liekkoin äh, aikani viettänyt aikaani. Minä matka, mat, matkustan paljon pienissä kaupungissa, kylissä, reissaan ja joka viikonloppu aina kotiuduttani. Ja huomaan kyllä, millä tavalla siellä eurooppalaista rahaa on käytetty ja millä, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on ollut. Ihan omin silminhän sen siellä voin nähdä. Tietysti joku kadun, kadunpätkä on eh, sinne eh, suotta rakennettu eh, turhaa, mutta toiset taas sitten ovat aivan täpötäynnä autoja, niin kuin jotkut ovat minunkin kotiseudullani ja sitten Varsovassa maat kehittyvät, alueet kehittyvät eri tahtiin. Kenties sitten muutaman vuoden kuluttua sitten käytetään nyt laiskanlaisesti, mutta sitten muutaman vuoden kuluttua saattaa olla valtava sisäinen muuttoliike siellä maassa, niin kuin tapana on ollut, jotka sitten tätä infrastruktuuria tarvitsevat. Mitä sitten tuohon euroskeptisismiin? Siinä täytyy sanoa, että Puolalla on nyt periaatteessa aika Eurooppa-mieleinen ja myönteinen. Tietysti poliittiset vallanpitäjät ovat mitä mieltä ovat, mutta kaikki mielipidemittaukset näyttävät, että puolueet ovat 80 prosenttisesti Euroopan myönteisiä. Haluavat jäädä Euroopan unionin jäsenyyteen kyllä. Nyt ajat ovat tietenkin haastavat, mutta puolueet arvostavat kyllä kovasti EUn kuulumista ja ovat kiitollisia avusta. No niin, kiitoksia. Voimme todella kyllä hyvinkin kuvitella ja ymmärrämme, että tilanne ei ole suinkaan helppoa. Puolan kaltaista tilannetta ei tietenkään voi toivoa kenellekään. Maa on nyt hyvin sirpaloitunut ja täällä tietenkin on myös vaikutusta eurooppalaisten rahojen käyttöön. Sitten Naadella aluepääosastolta lämpimästi tervetuloa. En tiedä, jos haluatte kuvailla vielä omalta kannaltanne tilannetta, niin äh, kertokaa ihmeessä ja kertokaa, että mihin alueesta meidän kiinnittävä huomio. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama reaktio kertomuksesta. Tämä on laadukasta työtä ja olemme pitkälti samaa mieltä päätelmien kanssa. Ottaisin kuitenkin Mari, pari teemaa esille, jotka johdannossa mainitsit. Ensinnäkin vähäinen liikenne tietyillä motortien pätkillä. 22 sivun taulukossa on jo vertailuja liikennemäärissä Saksan ja Ranskan liikennemääriin. Komission käyttävä metodologia projektiarvon arvioinnissa silloin, kun meillä on tehtävänä tehdä näitä projektiarvioita, eli projektin arvo on yli 50 miljoonaa euroa. Niissä katsotaan taloudellista kannattavuutta, joka on todellakin pitkälti liikenteen määrästä suhteessa investointeihin kaikissa isoissa projekteissa. Eli yli 50 miljoonaa euroa maks näissä projekteissa, joka on vain osa näistä projekteista. Ja näissä analyysi oli positiivinen. Teoreettisesti laskettut äh, liikennemäärät oikeuttivat investoinnit. Jossakin tapauksessa äh, todellinen liikenne on saattanut olla vähemmän kuin alkuperäiset arvioinnit. Ja se täytyy ottaa tulevissa projektiarvioissa huomioon. Ja toinen kohta investoijien maksama osuus tietystä investoinnista, joka on sitten yhteydessä investointien kestävyyteen, kannattavuuteen. Eli että edunsaajat voivat pitää huolta siitä, että invest investoinnit niin tullaan kuollettamaan ja niitä tullaan ylläpitämään. Sitten me rakennerahastojen investoinneista. Rakennerahastot pitävät huolta tehtävän jaosta. Euroopan maksajan rahoitusasuuden välillä ja kansallisen ra- maksajan välillä ja sitten käyttäjämaksujen välillä. Mutta jossakin tapauksissa komission läheisyysperiaatetta kunnioitakseen ei aseta erityisiä vaatimuksia kansallisille tarifeille. Ja voi olla, että matemaattisesti jossakin maissa ää, maksut ovat alhaisemmat kuin mitä käyttäjiltä tai saastuttajilta voitaisiin periä. 2014-2020 välillä on yritetty saada käyttäjämaksujen osuus korkeammaksi saastuttaja maksaa periaatteella. Tämä on osa ex ante ehdollistamisperiaatteista, jotka koskevat erityisesti valituksen vedenlaatuja. Ja kun kuoletukset on otettu mukaan käyttäjämaksun laskuperustaan, niin käyttäjämaksut ovat kasvaneet. Ja on tapauksia, joissa käytetään muuta kuin saastuttajia – Esimerkiksi julkisen liikenteen ajoneuvot tai kulttuuriinfrastruktuuri. Erityisesti Wrocławin projektista puhun nyt. Ja projektin hyödyn ja kysynnän suhde liikenteen muutoksiin. Sen seurasin tarkkaa, eli äh, tariffin nostaminen johtaa julkisen liikenteen käyttöasteen alenemiseen, jolla olisi kielteinen vaikutus projektin tuloksiin. Tässä on epätäydellisyyksiä, mutta 2014-2020 sääntöjä on vahvistettu. käyttäjämaksujen kohottamiseksi. Haluaisin kohan kollegani jatkaa vielä. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. My... Uh, um, iltapäivää, uh, hyvät naiset ja herrat. Minä olen region tarkastusjaoston puheenjohtaja. Muutama kommentti vielä tähän lisäksi Eli tässä puhutaan tällaista, että on vähän ojottu mutkia. Haluan tässä muistuttaa, että näissä nykyisten periaatteiden mukaisesti me tarkastelemme myöskin tällaisia siloteltuja tietoja ja niiden mahdollisuutta. Ja niistä sitten huomautamme myöskin niissä loppuraporteissa. Mm, me olemme käyneet Puolassa nyt kuusi kertaa tarkastusmatkalla erityisen erityisesti kohdennetuin, kohdennetuin tavoittein ja lähinnä tätä hyvää hallintotapaa painottaen. tässä me, meillä on aika pitkä ja monimutkainen valintaprosessi näiden kohteiden valinnassa. Saatte kyllä luettavat luottavaksi nämä raportit projekteja, projekteja valitaan joskus jopa vuoden, vuoden verran. Saatte kyllä koko luettelon sitten selvityksen, ja mitä 2018 hankkeisiin tulee. Nyt me, me tässä loppuvaiheessa tarkastelemme, tarkastamme erityisesti tämän ALV-vähennykset huolellisesti. Genau, darf ich nochmal eine Frage stellen? yksi kysymys vielä minulta. Meillä on näistä Äh, numeroista sellainen käsitys, että hallintotasolla kaikki toimii Puolassa oikein hyvin. Oletteko samaa mieltä? Äh, pour ce qui est de l'unité géographique. Ajatellen maantieteestä jakautumaa ja, ja jatkuvia yhteyksiä puoliviranosten kanssa. Ne vahvistavat vaikutelmaa. Meillä on hyvä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Meillä ei ole Olaf-raportteissa mitään erityistä pelättävää menojen säännönmukaisuuden suhteen. Ja vuoropuhelumme on osa rakentavaa vuoropuhelua. Komission kommentit ja erityisesti yksinkertaistaminen, joka on yksi kiinnostuksen kohteista tällä hetkellä, tuottavat myönteisiä tuloksia. Voimme vahvistaa, että meillä on laadukkaat suhteet, hyvät suhteet hallintoviranomaisten kanssa. Uh, in addition we are... Niin ja sen lisäksi vielä äh, tarkastuspuolta. Me olemme tiivissä yhteistyössä heidän omien tarkastusviranomaisten kanssa, äh, viranomaisten kanssa ja vertailemme äh, selvitystyötämme siellä on myöskin tehty, saavutettu paljon paljon äh, hyvää aikaiseksi, mikä mahdollistaa, on mahdollista sen, että nämä tarkastukset tilittiin vain tarkastaa jo varhaisessa vaiheessa. Tietysti meidän äh, näissä äh, kertomuksissamme niistä on lähemmin kirjoitettu. Mutta kaiken kaikkiaan se koko tarkastusjärjestelmä näyttää aika aukottomalta ja, ja hyvältä. Siitä, siihen voimme luottaa. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Kiitokset vierailemme ja kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat osallistuitte matkalle. Ja toivoisin kyllä, että erityisesti kun kyse on näin suurista jäsenvaltioista, niin saisimme aina mukaan ison valtuuskunnan. No niin, sitten seuraava valtuuskunta matka Washingtoniin. Meitä oli siellä ensimmäistä kertaa pitkän aikaan ryhmä seitsemän kollegaa Kyllä, kyllä, oli suositumpi, niin kuin kollega tässä vieressä toteaa. Kollega Schmidt oli myös mukana Washingtonissa ja ehkäpä hän voi sitten täydentää minun kertomustani. Tarkoituksena Washingtonin matkalla pitkän kädenväännön jälkeen ja, ja monen vuoden viivytyksen jälkeen niin matkan tavoitteena oli tutustua Yhdysvaltain järjestelmään. Yhdysvalloillahan on hyvin korkea, nimittäin 10 prosentin virhetaso. Ja halusimme nähdä, että miten amerikkalaiset toteuttavat äh, valvontatehtävänsä. Joitain vuosia sitten hän vanhan parlamentin äh, aikana meidän valiokuntamme, kontvaliokunta järjesti äh, seminaarin, jossa oli myös amerikkalaisia vieraita ja tuolloin kuulimme järjestelmien eroavaisuuksista. Tällä kertaa nyt sitten puhuimme siitä, miten talousarvio valmistellaan ja mitenkä maaliin se osuu, miten tavoitteellinen se on ja sitten äh, kysymys myös parlamentaarisista valvontamahdollisuuksista, tilintarkastustuomioistuimen toiminna, toiminta ja kun ajatellaan kansainvälisiä kumppaneita, kuten Maailmanpankkia, niin myös siellä vierailimme ja valuuttarahastossa äh, keskustelemassa Haitin tilanteen seurannasta. Olemme saattaneet nähdä, että amerikkalaiset tietenkin, vaikka järjestelmissä suuria eroja onkin, niin ovat hyvin tottuneet parlamentissa hyvin selkeälläkin tavalla vaatimaan vastauksia vastuu tahoilta. Me nimittäin osallistuimme siellä tilintarkastusvaliokunnan kokoukseen ja minä en olisi kyllä halunnut olla siellä kuulusteltavien, kuultavien kengissä. Ja kun mitä tulee todella näihin mm, kysymyksiin ja kysymysten esittämiseen, niin meilläkin on tässä kyllä varmasti parantamisen varaa itsellämme. Olemme voineet nähdä, että amerikkalaiset eh, hyvinkin ehm, tiukasti perustuvat järjestelmänsä sisäisiin tarkastuksiin, joita toteuttavat sitten eri pääosastot, joilla on aikaa vaikuttaviakin henkilöstömääriä. Oikeusministeriössä muun muassa on yli useita tuhansia henkilöjä, henkilöitä työssä. No toki heille kuuluu myös vankiloiden valvonta ja heillä on jopa poliisi toimivaltaa, niin kuin FBI, voivat jopa toteuttaa pidätyksiä ja hyvinkin itsenäisiä tutkimuksia. Ja heillä on äh, myös sisäisen tarkastajan toimivalta, joka meillä nyt itse asiassa on sitten Olafin äh, toimivaltaa. kyse oli hyvin äh, merkittävästä hetkestä äh, poliittisesti ja näimmekin, että hyvin riippuvaisia siellä kuitenkin ollaan politiikasta ja näimme, että jos äh, presidentin mielestä on hyvä ajatus irtisanoa koko henkilöstö, niin sitten niin tehdään. Eli presidentin toimivalta ja vaikutusvalta valvontajärjestelmään on täysin kattava. Sitten valvontaa ei vaan enää ole. Ja Tämä oli kyllä meille aika kiinnostavaa nähdä. Tällä hetkellä esimerkiksi eri viranomaisten ja presidentin välillä on kädenvääntö käynnissä ja me, me seuraamme tietenkin tilanteen kehittymistä hyvinkin suurella mielenkiinnolla. Lisäksi vierailimme Valkoisessa talossa budjettipäällikön luona, joka samana päivänä esitteli senaatille talousarvionsa, joka nyt tällä välin on kyllä aivan täysin murennettu. Ja olihan se aika, aika hämmentävää, ainakin minun kannaltani katsottuna. Äh, tämä oli hyvin epäammattimaista. Äh, olen pahoillani, mutta olen kyllä hiukan skeptinen, että mitenkä parlamentti voi, par, voi yksin talousarvion valmistella. Joka tapauksessa oli kyllä hyvin mielenkiintoinen vierailu. Tosiaan yksi päivä meni maailman pankissa, tapasimme siellä avainhenkilöitä, tutustuimme toimintaan. Ja kun ajatellaan sitten sisäisen tarkastajan riippumattomuutta, niin äh, oli kyllä mielenkiintoista nähdä, ähm, millä eri tasoilla Maailmanpankki yrittää etiikkaa äh, täytäntöön panna ja tässä on hyvin pitkälle menevät äh, velvoitteet esimerkiksi virkamiehiä koskien äh, e, ja me emme tässä, tässä ole kyllä vielä ollenkaan kyllin pitkällä. Tosiaan keskustelimme Haitista. Öö, valuutta rahastossa puhuttiin öö, vakuuksista. Ja kyllä meidän kannattaisi varmaan Haitista täälläkin joskus ihan esityslistallamme puhua. Liian vähän on muuttunut, liian vähän myönteistä kehitystä vuoden 2011 maanjäristyksen jälkeen on tapahtunut ja humanitaarista apua maa on paljon saanut. Tässä oli minun kertomukseni. Mielenkiintoista todella nähdä näitä erilaisia työskentelytapoja, toimintatapoja ja to, todellinen lisäarvo tai arvo oli tietenkin siinä, että meidän on kehitettävä omia järjestelmiämme ja pyrkiä saamaan parannusta niin, että voimme tätä valvontatoimintaamme tehostaa. Kollegat Seller on pyytänyt puheenvuoroa ja haluaisitteko te ensin kuitenkin täydentää kollega Schmidt, koska tehän nyt olitte mukana matkalla? Ja, danke. Also, ich glaube... Kiitoksia. Eiköhän ottanut jo kaiken olennaisen esille, mutta mikä siellä nyt oli erityisen mielenkiintoista, niin tämä, eli me tietysti olemme maatyötä, tässä nyt tehosta emme, emme päässeet tarkastelemaan tätä budjettikäsittelyä. Siellä, sen oli kyllä itse se käsittely mielenkiintoinen. Siellä koko joukko sellaisille ää, tietyllä tavoin mm, menettelyistä budjetti tiivistä. Jos presidentti sanoo, että, että tästä leikataan, kiitos, että se on siinä sitten täysin ää, irrelevantti, mitä, mitä sitten siellä valvontaelimet siitä sitten tuimmat, jos joku budjettikohta poistettiin, niin se sitten poistettiin. Äh, äh, äh, presidentti saattoi sitten minkä tahansa organisaatiosta, veteraaneista lähtien, tietysti heidän varoja nyt ei mihinkään leikattu, mutta kuitenkin sitten tämä talousarvion valvonta, e-, eli, eli me sitten joskus tulevaisuudessa katsovat, mitä tässä tapahtuu. Kiitoksia siellä Pirinskikin oli äh, mukana. Olkaa hyvä, haluatteko jotain mainita tästä vielä? Kiitos. Uskon, että tämä oli kovin ajatuksia herättävä tapaus, tapaamisten sarja Washingtonissa. Pitää mainita, että ohjelma oli kiireinen ja korkeammalla tasolla. Useampaa komitea ja hallituksen edustajat tapasimme. Oikein vielä laadittu ohjelma. Sisällöstä mainitsitte virheaste ero meidän virheasteen ja, ja Yhdysvaltain 10 prosentin asteen, joka on merkittäville virheille asetettu materiaalisille virheille. Haluan vain mainitan, mikä havainnassakin mainittaa, että siellä ei tarkastella näitä yleisiä virasteita, vaan niillä sivun arvio per virasto. Se on konkreettisempaa ja joustavampaa. Ja jos virheaste ylittää tämän 10 prosentin asteen kolmannen vuonna per päällekkäin, niin siellä budjettivalvontavirasto julkaisi erityiskertomuksia. Mutta toinen erityinen piirre on, ei siellä Yhdysvalloissa ole mitään vastuvapausmenettelyä. He näyttävät pikemminkin valvontavaliokunnassa painottavan kuulemisten merkitystä ja me olimme aika tärkeässä kuulemisessa, jossa käsiteltiin laittomia menettelyjä opintolainojen tapauksessa. Ja suuren yleisön reaktio julkisen kuulemisen oli vahva. Ja parlamenttikin voisi miettiä keinoja estää julkista viestiä, että voisimme lisätietoisuutta osoittaa väärinkäytöksiä sulle yleisölle. Toinen seikka, joka voisin mainita, on tämä oikeusministeriön äh, tarkastajien järjestelmä ja myöskin tämä tilintarkastusvirasto General Accounting Office, jossa 15 vuoden toimikausi, ne saavat tukea kongressilta ja niitä suojataan poliittiselta vaikutusvallalta – niitä suojataan, jotta ne voisivat toimia objektiivisesti. Ja lopuksi, jos ajatellaan, miten budjet, yleinen budjetti toimii, meillä on neljäsosa budjetistaan harkinnanvarainen ja siihen voi vaikuttaa budjettipäätöksellä. Ja on kiinnostavaa, että kun kongressissa hyväksytään budjettilaki, sen sanotaan, minkälainen budjetin pitäisi olla. Ja no sitten se käy neuvotteluun hallituksen toimeenpanevan vallan kanssa. Me kerrottiin kiinnostavia huomioita niin välttää enemmän kasvuasteista kuin budjettivajeista tai velan budjettiosuudesta. Ja se on aika erilainen kuin mikä meillä on täällä Euroopan unionissa, jossa on tämä säästöpolitiikka pakkomielle. Ja jos ihan tuloksia ajattelee, niin amerikkalainen lähestymistapa vaikuttaa tuloksekkaampi. Ja siellä kiinnittää huomiota erityisesti toiminnallisuuteen pikemminkin kuin lainsäädännön noudattamiseen. Lopuksi herra sanoi selkeästi, että he tulevat käymään verokilpailua Euroopan kanssa. Ja sekin kannattaisi varmaan huomata. Kiitos. Ja, das war in der Tat. Kiitoksia. Ja nyt äh, puheenvuoro saa kollega Zeller. Kiitos puheenjohtaja. No niin kauan kuin äh, dollari on maailman valuuttavaranto valuutta, niin ei tarvitse varmaankaan heidän reservistään olla huolissaan. Sitten on varaa myöskin kaupan alijäämään 40 miljardia kuukaudessa. No niin, en päässyt matkalle, koska aina kaikkialle ei ehdi, mutta oli kiinnostavaa kuulla maailmanpankkivierailustanne. vierailustanne ja Yhdysvalloissahan on monia järjestöjä, järjestöjä, joita rahoitetaan merkittävällä tavalla EU-budjetista. Maailmanpankki yksi näistä. Ja usein kun haluamme tietää, että mitä ohjelmia Maailmanpankki toteuttaa kehitysalalla, niin tietoa tulee aika niukasti. Ja katsonkin, että ehkäpä tämä voitaisiin Maailmanpankin kanssa hoitaa kahdenvälisesti, eli että miten me saamme tietoa ohjelmista, joita olemme olleet mukana rahoittamassa. Toinen juttu sitten YK ja sen virastot sielläkin, vaikka, vaikka ei EU nyt olekaan YK jäsen, vaan sen jäsenvaltiot ovat YK jäseniä, niin me olemme monien YK-virastojen päärahoittajia ja katsoisin, että näiltäkin osin kyllä varmaankin menojen läpinäkyvyys voisi olla ihan toivottavaa. Kysyisinkin, että oliko teillä tämän kaltaista keskustelua siellä, että voitaisiinko tässä mahdollisesti kenties päästä jotenkin eteenpäin asiassa. Kiitoksia. Kyllä, tästä syystähän me juuri matkalle menimmekin ja aivan varmasti, mitä tilivelvollisuuteen tulee, niin äh, voisimme koko valiokunnan äh, piirissä tehdä asiasta jotain, tehdä asiassa jotain. Niin, Zeller jatkaa. Vielä tuosta Haitista. EU-AKT-kokoushan joulukuussa järjestetään Haitissa. Eli että jos on jotain tietoja, joita voisimme arvioida siellä sitten paikan päällä, niin se olisi oikein hyvä. Kyllä, kyllä. Öö, meidän kertomuksestamme tämä löytyy, mutta Maailmanpankissa öö, saimme tietää, että nämä rakenteelliset ongelmat ovat ihan, ihan ennallaan edelleen, eli paljon siellä ei kyllä aikaan ole saatu. Sitten öö, Rouva Pires ja budjettipääosasto, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, just to... Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että tämä oli varmaan hyvä mahdollisuus oppia Maailmanpankin toiminnasta, meidän hyvästä yhteistyöstämme Maailmanpankin kanssa tehdyn puitesopimuksen rajoissa. Olisi kiinnostavaa myös tietää, oletteko te perehtyneet heidän avunsaaja foorumin, joka on hyvä keino seurattavuutta ja reaaliaikaista ti- tiedonkeruuta. Se on hyvä lähestymistapa, jonka puitteissa olemme työskennelleet yhdessä. Kiitos. Se oli tosiaan mielenkiintoinen tapaaminen ja kesti koko päivän eikä kysymystäkään siitä. Maailmanpankki on hyvin avoin. Kyllä meille vastaa ja mitä tulee aina pankin ja EUn hankkeisiin, niin otetaan ihmeessä asia esityslistalle tässä. Jos on jotain tiettyjä erityisiä hankkeita, joista halutaan tietoa, niin äh, niistä täytyy sitten ilmoittaa etukäteen, että ehditään valmistautua. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja kokouksen julkinen osuus päättyy. Nyt pyytäisin, että kaikki muut äh, poistuvat salista. Ainoastaan jäsenet, varajäsenet ja heidän avustajansa voivat jäädä. Ja pyytäisin, että poistut lähtee pikaisesti ja hiljaisesti. Kiitos. Und dann möchte ich auch das Konsekretariat bitten. Ja KONT-sihteeristö pyytäisin, että te katsotte, että kaikki asian kuulumattomat tahot ovat poistuneet salista.